Buongiorno. Se prendete posto. Hyvää huomenta, jos voitte istutua alas. Possiamo dare inizio ai lavori. Niin voimme aloittaa työmme. Allora, il primo punto all'ordine del giorno di questa mattina. Tämän aamupäivän ensimmäinen kohta esityslistallamme on numero 16. Kyseessä on julkisen sektorin elinten verkkosivujen saavutettavuus ja esteettömyys siis. Edustaja Shatsimarkakis on esittelijä, joten hän saa saman tien puheenvuoron ja tämän jälkeen sitten on puheenvuoron varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Uh, thanks very much uh, to Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille monien tarkistusten esittämisestä tähän verkkosivustojen saavutettavuusasiaan. Täytyy sanoa, että monet näistä tarkistuksista, niitä on 240 tällaisen melko lyhyen tekstin. Se vaikuttaa melko suurelta määrältä tarkistuksia, mutta monissa tarkistuksissa sisältä on sama. Ne vaan on tavallaan tulkittu eri tavalla – sillä tai ne on käännetty eri tavalla, eri tavalla se, mutta kyse on kuitenkin samasta tekstistä, ne on käännetty eri äidinkielistä. Tulen kohta tähän eri ö, jaotteluihin, mutta sisältö on melko pitkälti sama, joten meillä tulee olemaan monia kompromissitarkistuksia. Haluaisin nyt jaotella tarkistukset seitsemään eri alueeseen ja käydä ne läpi. Varjoasetteleiden yhteistyö on ollut loistavaa. Yhteistyö on toiminut oikein hyvin, joten en näe nyt minkälaisia suuria erimielisyyksiä joistakin seikoista haluaisin tässä vielä hieman kuitenkin puhua. Aloitan tämän soveltamisalan ja liitteiden laajentamisella. Kuten muistatte, komission ehdotus alun perin esitteli liitteen, jossa oli julkiset palvelut, joiden pitäisi kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan, tämän asetuksen soveltamisalaan siis. Varjoesittelyiden kokouksessa me päätimme, että emme halua liitettä, vaan haluaisimme mieluummin sellaisen lähestymistavan, että pyydämme eri hallintotasoja, esimerkiksi kuntatasoa tai sitten kansallista tasoa, ensiksi, ensiksi toteuttamaan tämän kaikkien julkisten palvelujen verkkosivusten saavutettavuuden. Tänään siis päätettiin ver- <clears throat> varjoesittelyiden kokouksessa siis liitettä ei nyt ole, mutta herra Ju valikunnan varapuheenjohtajana esitellyt eri lähestymistä, vaan minun meillä on siis tässä asiassa erimielisyyttä. Rova Venue on siis esitellyt tällaisen kahden liitteen lähestymistavan, joka eriää varjoittelijoiden lähestymistavasta. tässä asiassa siis on, tulee jonkinlainen oh, konfrontaatio. Ja sitten toiseen seikkaan nämä itse verkkosivustet, Tämä on erittäin tärkeää erityisesti pienille kunnille. Pienille, pienille kunnille on suuri haaste tehdä verkkosivustojen kautta julkiset palvelut saavutettaviksi kaikille hyvin lyhyessä määräajassa ja siksi määräajat ovat tärkeää seikka, tämä on toinen seikka, josta haluan puhua. Tämä tulee olemaan tärkeä seikka neuvottelussa neuvoston kanssa. Ja itse asiassa Liettuan puheenjohtajakausi ei ole halukas saamaan, ottamaan tätä esityslistalleen. Jos haluamme, että neuvosto pitää tätä asiaa kiireellisenä asiana, mutta toteuttamiskelpoisena asiana, esimerkiksi Kreikan puheenjohtajakaudella, niin silloin meidän pitää etsiä kyllä kompromisseja. Ja tämä määräaika-asia on yksi kaikista vaikeimmista kysymyksistä. Jos olemme liian haastavia ja liian jyrkkiä tässä asiasta, jos haluamme käsitellä asian liian nopeasti, neuvosto ei välttämättä tule meitä vastaan. No niin, mitä tässä nyt on sitten pöydällä? yleinen määräaika, jonka minä olen esitellyt, tämä on asteittainen lähestymistapa, eli 2014 olisi määräaika. Se otetta, silloin 2004 otettaisiin tämä käyttöön, 2016 olisi täytäntöönpano, ja sitten kansallinen taso tulisi ensiksi ja sitten 2020 kunnallinen taso tulisi mukaan. Joka tapauksessa meillä on herra Traskovskin, herra Tallerin ja herra Biilanin kanssa tässä ö, toinen linjaus. Ö, minä pidän tästäkin linjauksesta. He nimittäin sanovat, että jokainen, jokainen uusi verkkosivustosisältö pitäisi esittää heti suoraan tässä saavutettavassa ö, esteettömässä muodossa. Se se kuulostaa hyvin loogiselta ja sen takana on kolme poliittista ryhmää tässä valiokunnassa, joten sitä pitää todellakin tarkastella ehdotuksena. Vanha verkkosivustosisältö, sen pitäisi olla saavutettavassa muodossa vuoteen 2017 mennessä. Eli ehkä saatamme vaihtaa tähän lähestymistapaan. Mielestäni se on nimittäin hyvin looginen mutta seuraavassa sarjaesittelijöiden tapaamisessa, jossa puhumme kompromissitarkistuksesta, meidän pitää ehkä hieman hieno säätää näitä määräaikoja, mutta pidän tästä todellakin mainitsemasti lähestymistavasta oikein paljon. Ja sitten Esittelen lähestymistapahan on 2016, 2018, 2020 ja nämä määräajat, niin mihin ne sitten laitettaisiin artiklaan 3.2 vai artiklaan 10? No se on tämmöinen oikeudellinen keskustelu, jota en halua käydä täällä. Minä mielestä, mielelläni laittaisin tämän oikeudellisen sisältö, sisällön artiklaan 3.2. Ja sitten kolmas kysymys, joka on soveltamisalan laajentaminen. Siinä on kyse kolmesta määritelmästä, mikä siis on verkkosivustojen sisältö, mikä on käyttäjä ja mikä, mitkä ovat näitä verkkosivustoja. Kun, mitä tulee verkkosivustojen sisältöön, niin ö, kysymys on, pitäisikö sen sisältää sisältö, jonka tarjoavat kolmannet osapuolet. Entä sitten ö, verkkosivustolle asetettu sosiaalisen median sisältö, sillä yhä enemmän yhä useammat julkiset tahot käyttävät sosiaalista mediaa, eli tämä siis verkkosivusteille istutettu sosiaalisen median, median sisältö, miten sitä pitäisi käsitellä. Kompromissitarkistus tästä on varmasti mahdollista löytää, kun olen katsellut näitä teidän esittämienne tarkistuksia. Kuitenkin minulla on äh, ongelma tarkistuksen 96 kanssa, että siinä on kyse audiovisuaalisesta sisällöstä. Se olisi kyllä vaikeaa, jos otamme mukaan audiovisuaalisen sisällön. Meidän lähestymistä omasta tulee kyllä hyvin haasteellinen, haastava, ja se on vaikea asia sulattaa sekä kunnille että jäsenvaltioille, ja siksi pitää olla varovainen, kuten sanoin, verkkosivuston saavutettavuudella on kolme tasoa. Jos haluamme, että kaikki, mitä näkyy verkkosivustoilla, on saavutettavassa muodossa, niin se olisi kyllä hyvin vaikeaa. Siksi mielestäni pitää kyllä pysytellä tässä alkuperäisellä lähestymistavassa, joten tarkistus 96 on kyllä vaikea ja se ei ole mukana kompromissitarkistuksissa. Entä sitten nämä ä, mobiilisovellukset? Se on kompromissitarkistuksissa mahdollista ottaa huomioon. Ja tämä, ä, tässä on kyse ennen kaikkea käännösongelmista, ä, mutta sisältö on kuitenkin kaikissa eri käännöksissä samaa. Ja sit, entä sitten, pitäisikö kaikki versiot ä, laitteesta huolimatta – olla samalla tavalla saavutettavissa. Mm, no, vastaus on kyllä, ja siksi tarkistus 109 pitää ottaa artiklan 2 määritelmiin mukaan. En usko, että tästä tarvitaan kompromissitarkistusta, sillä perusidea kyllä löytyy esittelijänkin tarkistuksesta. Otamme siis ka- tämä, ka- tämän kaikkien verkkosivustojen idean mukaan tarkistuksiin ja sitten lisätoimet, kuten koulutus tai valvontaviranomaisen täytäntöönpano, se on neljäs asia, josta haluaisin puhua. Tässä ky- kysymys on, otetaanko ähm, lisäkoulutus velvollisuudeksi vai kannustetaanko siihen vai siitä on eri tarkistuksia eri jäseniltä muotoilut ovat tyylisiä, joten varmasti kompromissitarkistus on mahdollista löytää. Velvollisuus vai kannustaminen? No, meidän pitäisi olla kannustavampia, mutta ei pitäisi velvoittaa. Tämä on jäsenvaltiolle hyvin vaikea kysymys. Mutta pitäisi kuitenkin olla kannustavampi kuin alkuperäisessä tekstissä, sitä kyllä kannatan. Kompromissitarkistuksia on siis mahdollista löytää, jotka tekevät tästä tekstistä vieläkin voimakkaamman. Sitten täytäntöönpano viranomainen. sen suhteen voimme tarkistuksia niputtaa yhteen ja voimme korostaa viranomaisen roolia vieläkin paremmin. Seuraava alue, josta haluaisin puhua, on toimivilta, toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen. Tästä on erilaisia tarkistuksia siis siitä, mm, miten jäsenvaltiot nimeävät tämän viranomaisen ja sitten on tarkistuksia esimerkiksi 32 valitus mekanismista e, ja kyse on siis siitä, missä kohdissa täytäntöönpanomekanismi olisi velvoitettava ja e, kuvaillaan eri tilanteet. Tässä on kolme tarkistusta, jotka kuvaavat valistusmenettelyä ja minkälaisia eri tehtäviä täytäntöönpanon viranomaisille voitaisiin kuvitella. Olen varma, että nämä tarkistukset saadaan tuotua yhteen ja niistä saadaan tehtyä kompromissitarkistus. Seuraava kysymys, kohta kuusi. Minun tässä listallani on raportointi. Jotkut teistä toivovat, että täytäntöönpanon viranomainen ja jäsenvaltio raportoisivat komissiolle vuosittain, eli säännöllisesti Luulenpa, että tästä pitää löytää kompromissi. Ehkäpä raportointia voitaisiin tehdä joka toinen vuosi. Eli raportointi olisi säännöllistä joka toinen vuosi. Me, me emme halua liikaa byrokratiaa jäsenvaltioille sälyttää, mutta raportoinnin pitää kuitenkin olla säännöllistä. Ja sitten viimeinen kohta, josta haluan puhua, liittyy määritelmiin ja siitäkin on monia tarkistuksia. E, esimerkiksi tämä tool, työkalu, siinä hyvä uutinen on se, että kaikki tarkistukset ovat samansuuntaisia. Ehkä tässä on jonkinlaista loppausta tapahtunut, mutta tervetuloa, tervetullutta loppausta kuitenkin, sillä on selvää, että tällaista vaikutusta on eri lähestymistapaa, lähestymistapoja on, jotka tulevat eri jäsenvaltioiden mepeiltä, mutta ne kyllä voidaan tuoda yhteen. Ja sitten julkisen sektorin elimen määritelmä esittelijä ja herra Traskowski herra Traskowski on on esittänyt laajempaa määritelmää julkisen, julkisen sektorin elimelle, ja minä voin sen hyväksyä. Tässä on kyse siis kaikista tahoista, jotka tarjoavat julkisia palveluja, eli esittelijän Eli me, todellakin minä olen tämän lähestymistavan hyväksynyt varjoesittelijöiden kokouksessaan. Ja sitten mm, mm, kysymys eh, siitä, mil, missä määrin EUn rahoittamat verkkosivustot katsotaan julkisen sektorin elimen ter- no siitä pitää olla hyvin tarkkana. Esimerkiksi jos joku verkkosivusto on yhteisrahoitettu vain 5 prosentin asteella, mm, eh, mutta joka käsittelee asioita, jotka eivät ole oikeastaan julkisen sektorin asioita. Pitäisikö tällainen verkkosivusto katsoa julkisen sektorin elimen verkkosivusta? No, se on vaikea kysymys. Ehkä pitää katsella tuota yhteisrahoitusastetta, ehkä 5 prosenttia ei ole tarpeeksi. Varmasti löydämme tähän hyvän ratkaisun kysyn varjo esittelyn kokouksessa herra Taraskovskilta, joka esitti tarkistusta, ähm, voisiko hän määritellä tätä ähm, lähestymistapaansa ehkä hieman tarkemmin. Ja sitten se kysymys, miten verkkosivustojen saavutettavuus sinällään pitäisi määritellä. Tästäkin meillä on samansuuntaisia muotoiluja ja varmasti saamme aikaiseksi yhden suuren kompromissitarkistuksen, joka kattaa kaikki muotoilut. Ja sitten assistive technology, auttava teknologia, no siinäkin on kyse yhteisrahoituksesta ja siitä, että pitää tarkentaa, mikä rooli EUlla on. Varmasti löydämme ratkaisun ja ja saavutettavuusvaatimukset, niistäkin on kysymyksiä ja monet tarkistukset siinä kohdassa ovat identtisiä. Esitän kompromissitarkistuksen, joka tulee olemaan kaikille hyväksyttävissä. Loppujen lopuksi meillä on sitten vielä kysymyksenä tämä komission työryhmän perustuminen. Siitäkin on tullut tarkistuksia. Kuten näette puheenjohtaja, me olemme hyvällä tiellä – meidän pitää hienosäätää sitä, missä määrin me äh, olemme tässä törmäyskurssilla neuvoston kanssa. Voin sanoa selvästi, että saamme täällä valiokunnassa työmme valmiiksi marraskuussa ja näin voimme antaa täysistunnolle mahdollisuuden käsitellä asiaa joulukuussa tai tammikuussa, jos emme saa loppu, lopullisia tuloksia aikaiseksi helmikuuhun mennessä. Tää, tällä vaalikaudella tätä asiaa ei saada loppuun käsiteltyä. Meidän pitäisi kuitenkin vielä yrittää tätä. Meidän pitäisi aloittaa neuvottelut Kreikan puheenjohtajakauden kanssa jo nyt ja saada tämä asia hyvin korkealle esityslistalla niin, että meidän, me saamme kosketeltavia tuloksia aikaiseksi. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi varjoesittelijät ja heidän kommenttinsa. Olkaa aika sanaisia, koska meillä on kohta tulos sitten äänestys. Ja sitten 17. lokakuuta palaamme näihin kompromissoituksiin kuitenkin. Joten edustaja Tsarkovski, olkaa hyvä. Pero io devo partire Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, minun pitää 15 minuutin lähteä pois. Minulla on lento täältä näin. Uh, listening to Mr. Katsimakadakis with, with... Kuuntelin edustaja Shatsimarkasia hyvin tarkkaavasti. olevan ainakin ihan oikealla tiellä – varmaan hyväksytty suurin osa näistä asioista ovat tällä hetkellä esillä ja uskon, että varmaankin mekin kaikista löydämme kompromissin, varsinkin olette avoin keskustelemaan niistä ajatuksista, joita olemme esittäneet. Mitä meidän pitää tehdä on se, että meidän pitää ensin saada omat asiamme hoitoon, mutta tietenkin tämä riippuu paljon sitten siitä, mitä tapahtuu neuvostossa. Mehän voimme tehdä kaikkeemme tietenkin täällä omalla tahollamme, jos tämä menee seuraavaan toimikauden puolelle, niin sitten kyllä tuhoaa koko asian. sitten ensinnäkin määritelmät. Me keskustelemme tästä aikaisemmin ja pyrimme oikeastaan vähän eh, hienosäätämään niitä sisällön suhteen ja keskustelimme myös siitä, ettei kyseessä ole pelkästään verkkosivut, vaan myös tämä sinne sijoitettu sosiaalinen media ja mobiili toiminnot ja sovellutukset pitäisi ottaa myöskin huomioon. Mutta tässä varmaankin ollaan ihan samoilla aaltopituuksilla. Sitten soveltamisala. Olen sitä mieltä, että kun puhutaan julkisen sektorin elimistä, niin tämä on ihan oikea lähestymistapa. Mutta tietenkin voimme palata myöskin tähän asiaan vielä varjoesittelijöiden kokouksessa. En ole ihan varma, että tämä laajentaminen erilaisiin listoihin joissa erilaisia asioita mukana olisi hyvä lähestymistapa. Koska sitten ruvetaan riitelemään niistä, mitä, mikä on oikein, mikä väärin. Eikä tämä ole oikein reilua niitä kohtaan, jotka haluavat sitten ky- esittää kyseenalaiseksi tämän direktiivin aikataulun. Ne pitää olla vähän varovaisia tämän suhteen. Niin kyllä valmis tekemään kompromisseja koska totta kai meidän pitää saada oikeat ratkaisut aikaan direktiivin kanssa. Tämä soveltamisalasta. Ne tulee sitten aikatauluun. Olen erittäin tyytyväinen, että reagoit positiivisesti meidän ehdotuksimme vanhasta ja uudesta sisällöstä. Tästä on puhuttu jo pitkään. Ja alun perin hyväksyin sinun määritelmäsi ja paikallisten ja kansallisten viranomaisten kesken. Sekin vaikutti loogiselta, mutta vähän aikaa kun sitten mietin sitten, niin se oikeastaan että jätetään tämän, tämän eh, sisällön suhteen kuin viranomaisen suhteen ehkä on parempi ja mitä voitaisiin vielä tutkia, jotta tehdään tämä vielä. Sitten monet valvonta, raportointi ja työnpano. No en tiedä, onko tämä se ongelma oikeastaan, mikä meillä on. Me käsittelemme tämä myöskin tietosuojaa ja meillä oli eilen kokous näiden tietosuojavaltuutettujen kanssa kaikkialta maailmasta ja myöskin yritysten kanssa. Ja jotkut amerikkalaiset totesivat, että amerikkalaisen yrityksen painajainen on eurooppalainen lainsäädäntö amerikkalaisen täytäntöönpanolla. No, se on niille painaa, mutta meille se olisi hyvinkin tehokas tietenkin. Eli ongelma on tämä täytäntöönpano. Joskus me luomme kyllä hyvää lainsäädäntöä, mutta sitten jäsenvaltioiden tasolla meillä on vaikeuksia panna sitä täytäntöön. Joten ei meidän pidä pelkästään mm, hienosäätää määritelmiä, vaan myöskin vahvistaa raportointien täytäntöönpanoa tämän direktiivin avulla. Tämän takia puhun tässä vähän yksityiskohtaisen myöskin täytäntöönpanoelimestä ja myöskin täytäntöönpano- ja mm, valvontamekanismeista. No, se mitä täällä esittelijä totesi, että voimme kyllä tämän kompromissiin, uskon tähän. Sitten kohta 5. Mutta kai kyseessä on oikeastaan kysymys. Kyseessä on vähän kuin demokratia, ei se ole täydellistä, mutta kukaan ei ole keksinyt parempaa, että pyritään, pyritään tästä kiinni. Sitten täällä on vielä muutama muukin tarkistus. Esimerkiksi poikkeukset eh, live-lähetyksiin näin tekstissä, että tässä on pari pientä asiaa, jotka pitäisi ottaa esille, mutta ne ovat kovinkaan ongelmallisia. Ja lopuksi vielä. Täällä on EPP-jäsenten tarkistusrypäs, jotka ovat myöskin työllisyysvaliokunnassa. Olisi ehkä hyvä katsoa näitä ja analysoida niitä, koska täällä on muutamia hyviä ajatuksia, erityisesti kun mitä tulee synergiaa eri politiikoiden kesken. Me katsomme tässä sisämarkkinoita, mutta aika paljon tapahtuu kyllä sisämarkkinoiden ulkopuolella, joten meidän pitäisi kyllä ottaa huomioon nämä synergia edut, jotta ne voidaan sitten ottaa mukaan lausuntoon. Tämä oli muutama muukin hyvä ajatus, että käyttäisiin pilottiprojekteja direktiivin täyttöönpanon helpottamisessa. Ja sitten myöskin täällä puhutaan vammaista, mutta myöskin vanhemmista henkilöistä. Tämä on tietenkin hyvä, kun ajatellaan juuri viestintää. Meidän pitää viestiä tämä kaikille, ettei kyseessä ole pelkästään vammaiset, vaan myöskin me, oikeastaan me kaikki. Ja tästä on puhuttu jo usein, koska Joskus käytämme internettiä sellaisissa tilanteissa, että nämä muutokset varmaan auttaisivat meitä kaikkia. Joku päivä meistä kaikista tulee vanhoja, ja tämä kyllä auttaisi meitä, jos me asiat pantaisiin täytäntöön. Joten kiitokset avoimuudesta. Kuten totesin, ikävä kyllä minun pitää nyt kymmenen päästä lähteä lentokoneeseen, mutta olen pahoillani, mutta olen varma, että varjoesittelijän kokouksesta tulee kyllä erittäin hedelmällinen. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattien edustaja Karsis Ramon. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Y, y también eh, he de agradecer al, al ponente del informe. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiittäisin esittelijää tästä toteutetusta työstä. Esittelijä on pyrkinyt saamaan aikaan yksimielisyyttä ja Mielestäni se on tarpeen, kun tarkastelen näitä tarkistuksia, joita on esitetty. Vaikuttaa siltä, että tekstin suhteen on mahdollista saada aikaan yksimielisyyttä. Haluaisin tässä mainita kolme asiaa. Ensinnäkin uskoakseni meidän pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta voisimme toimia kunnianhimoisesti. Meidän tulisi pyrkiä pääsemään yksimielisyyteen sellaisen tekstin suhteen, joka korostaisi kahta asiaa, kahta asiaa, jotka kollegat tässä toivat esiin. Eli meidän pitäisi päästä yksimielisyyteen niin, että Euroopan parlamentin jäsenten kanta tämän direktiiviluonnoksen suhteen on selvä ja kunnianhimoinen, sillä meidän pitäisi tarjota jotakin niille ihmisille, jotka tulevat tätä lakia toimeenpanemaan. Toisekseen tässä tilanteessa lähellä sydäntämme on se, että voimme osallistua varjoesittelijöiden kokouksiin, jotta löytäisimme kompromisseja. Sitten kolmannekseen tämä viimeinen asia, jonka halusin sanoa. Mielestäni meidän pitäisi pyrkiä nopeuttamaan tätä prosessia ja tehdä nopeammin töitä niin, ettei syntyisi esteitä tämän lainsäädännön hyväksymiselle. Eli meidän pitäisi pyrkiä pääsemään yksimielisyyteen komission kanssa, komission ehdotuksen suhteen, ja meidän pitäisi myöskin osoittaa tahtoa täysistunnossa, että voisimme päästä eteenpäin nopeasti. Esittelijä toi kaksi asiaa esiin ja hän on erittäin hyvin onnistunut tässä tuomaan esiin esitettyjen tarkistusten taustalla olevat ajatukset. Meidän pitäisi ehkäpä vielä keskustella aikataulusta, määräajoista ja toteutuksesta. Omalta osaltani tämä aikataulu 2000 15 alkaen on sellainen, joka meidän tulisi säilyttää. Meillä on hallinnollisia pakotteita, jotka tässä selvästi tulivat esiin. Minä en tätä kuitenkaan vastusta, mutta vastustaisin ajatusta määräaikojen poistumisesta. Meillä täytyy olla näitä määräaikoja, aikarajoja. Ja sitten Mielestäni sovellusala pitäisi pyrkiä laajentamaan. Tämän ei pitäisi olla liian vaikea, ei olisi varmaankaan liian vaikea päästä yksimielisyyteen tästä asiasta. Huomaan, että monet henkilöt, joihin mekin kuulumme, pyrkivät laajentamaan sovellusalaa erityisesti siihen suuntaan, mitä tulee mukaan otettaviin asioihin. Nykyisen teknologian mielestäni pitäisi tehdä mahdolliseksi luoda joustavuutta toimeenpanoon monet asiat voisivat tulevaisuudessa olla mukana tässä sovellusalassa ja teknologia tulee tekemään sen mahdolliseksi. Tämän tekstin ei siis pitäisi rajoittaa asioita liikaa. Me haluaisimme saada aikaan kompromisseja, mutta silti olla kunnianhimoisia. Tämä on ensimmäinen tärkeä asia. Täytyy saada aikaan konsensusta. Ja toinen tärkeä asia on nopea eteneminen. Kiitoksia. Sitten vihreän edustaja Engström, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti, sillä olen ö, itse asiassa esittelen ja kaikkien edellisten puhujien kanssa samaa mieltä. Mehän kaikki haluamme samaa ja olemme samaa mieltä siitä, että haluamme laajentaa soveltamisalaa verrattuna komission ehdotukseen. Haluamme tästä toteuttamiskelpoista todellisuudessa – ja kuten esittelijä sanoi, olen sataprosenttisen varma, että varmasti varjoesittelijöiden kokouksessa saamme ratkaisun aikaiseksi. Me haluaisimme keskittyä erityisesti tähän uuteen sisältöön, sillä teknisesti on usein helpompaa tehdä asioita oikein alusta lähtien kuin parantaa niitä jälkikäteen. Ja mitä sitten tulee uuteen materiaaliin, niin se on tietysti keskeistä monissa tapauksissa, joten esimerkiksi on hyvä. Ja sitten mobiililaitteet, niiden pitäisi joka tapauksessa olla tässä soveltamisalalla alassa. Ne ovat nyt jo niin tärkeitä, että niiden merkitys vielä kasvaa entisestään, mobiililaitteet siis. Ja haluaisin myös korostaa, että monissa tapauksissa on teknisesti helpompaa tehdä mobiili, mobiilisesti saavutettavasta verkkosivustosta esteetön. Ja tässähän on kyse myös siitä, että, että näkövammaisille nämä verkkosivustot pitää tehdä saavutettavaksi. Yksi asia on tehdä verkkosivustojen sisällöstä hyvin selkeää ja pitää vähentää tietojen määrää. Ja ö, mobiililaitteessahan näyttö on usein hyvin pieni, joten sekin pitää ottaa huomioon. Luultavasti mobiililaitteet ovat kuitenkin helpoin kysymys. Eli siis kaiken kaikkiaan olemme hyvin pitkälti samaa mieltä ja olen varma, että esittelijän loistavalla johdolla pääsemme hyvään lopputulokseen. Kiitos. Grazie, il collega Bielan per le CR. Sitten e edustaja Bielan, olkaa hyvä. większość z moich uwag do projektu tego sprawozdania. Kiitoksia puheenjohtaja. Suurin osa huomioistani tähän mietintöluonnokseen on jo esitelty aikaisemmissa keskusteluissa, mutta haluaisin kuitenkin tuoda kaikkein tärkeimmät asiat vielä uudelleen esiin. Olen esittänyt, olen tarkastellut näitä tarkistuksia ja voin tukea suurinta osaa niistä. Monet ovat samalla linjalla omien tarkistusteni kanssa. Se on hyvä asia ja toivon, että voimme tästä nikkaroida yksi mielisyyttä. Tarkistukset 111, 112, 113 ja 115 erityisesti ovat hyvin lähellä omaa tarkistustani 114. Olen hyvin tyytyväinen, että me olemme päättäneet laajentaa niiden nettisivujen määrää, jotka tämä teksti kattaa. Sama asia koskettaa tarkistuksia 119, 116 ja 17 huomaan, että olemme samaa mieltä myöskin sisällössä toimeenpanosta ja muista kysymyksistä. Olen kuitenkin päättänyt esittää tarkistuksia, jotka käsittelevät asioita, jotka mielestäni ovat hyvin hankalia. 2015 ja 2017 aikarajat molempien sisältöjen kohdalla ja verkon neutraalisuus 147 56 Tarskovski ja 48 Ramonilta käsittelevät näitä. Toivottavasti esittelijän kanssa voimme saada aikaan kompromissi, jonka suurin osa voisi hyväksyä. Kiitoksia. Grazie lei. La collega Stiller ha chiesto la parola. Edustaja Stiller, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chairman, and thank you to our Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle. 240 tarkistusta, no se on hyvin <laughs> mielenkiintoista. Mm, kaikki siis ovat kiinnostuneita asiasta ja on eh, hienoa nähdä tällaista innostusta ja nähdä, miten tärkeä asia on. Vaikka esittelijöiden on vaikea tuoda kaikki e, tarkistukset yhteen, niin varmasti konsensus löytyy. Toivotan esittelijöille onnea ja menestystä ja hän varmasti onnistuu tehtävässään. Keskustelussa olemme nähneet, että kaikki ovat halukkaita etsimään yhteisymmärrystä. Rafaelhan puhui tässä jo niin 140 uusi sisältö. Ja olen tyytyväinen myös kollegoiden mainintoihin mobiililaitteista. Ne ovat kaikki tärkeitä kohtia. Ja halusin kysyä tässä myös esittelijältä vielä. Hän mainitsi, äh, hän mainitsi Liettuan puheenjohtajakauden. Mikä olisi siis esittelijän ka- mielestä kaikista paras ähm, aikataulu, että saisimme tämän valiokunnassa läpi tämän asian. Ja Markakis puhuu itse asiassa Kreikkaa, joten ehkä Kreikan puheenjohtajakaudella voisimme saada hyvin asian menemään läpi. läpi. Eli mikä, mikä on esittelijän kannalta paras lähestymistapa, jotta saisimme asian läpi ennen EU-vaaleja? ja jotta voimme hyvin käytännöllisellä tavalla esitellä näitä meidän tuloksiamme. Kiitos. Kiitoksia sitten. Eh, Euroopan komissiosta Rai Jakovidis. Onko teillä pyyntöä tähän keskusteluun? Yes, thank you. I... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todellakin heistä näitä viimeisiä sanoja, joita tässä keskustelussa mainittiin. Me todellakin olemme myös innostuneita tästä kiinnostuksesta, joita, jota te odotatte. Me ö, tuemme herra Ramonin kommentteja tästä vauhdista. Ö, olen luottavainen sen suhteen, että esittelijällä on kaikki hyvässä hallinnassa. Ja toivottavasti saamme konsensuksen aikaiseksi ja saamme vielä tällä vaalikaudella asian päätökseen. Mutta kuitenkin muutamia varoituksen sana, sanoja määritelmästä ja soveltamisalasta. Haluaisin, että olette tekniseltä kannalta hyvin korrekteja tässä. Ja meidän asiantuntijapalveluumme ja oikeuden yksikömme voi ö, auttaa teitä. Monet tarkistukset nimittäin ovat teknisesti epäkorrekteja tai hämmentäviä. Mobiililaitteissa on seikkoja, jotka eivät ole noin yksinkertaisia mobiililaitteet ovat soveltamisalassa, mutta entä sitten hybridisovellukset ja Android-sovellukset? No niiden suhteen asia ei olekaan niin yksinkertainen. Ja mobiili sovellusten suhteen pitää olla hyvin varovainen myös innovaatioiden teknisen kehityksen suhteen, joten pitää olla varovainen, ettei tässä mentäisi liian pitkälle, joten varmistakaa, että tarkistuksenne on teknisesti, ö, teknisesti korrekti. Eli ei, että ei mentäisi tässä ö, tavallaan asetuksen rajojen yli, mitä tulee teknisiin innovaatioihin. Ja sitten kunnianhimoisuuden suhteen menette ehkä hieman pitkälle ja toin tänne komission ö, laki miehen ähm, selittämään tätä. Te ette voi itse asiassa mennä äh, mennä pidemmälle kuin YK on yleissopimus ja et, hän voi sanoa, että no YK on yleissopimuksessa kaikki äänestivät kyllä, mutta silti mennään, mennään pidemmälle. Eli tähän suuntaan ei pitäisi mennä. Ja sitten vielä soveltamisalasta, jos ette muuta artiklaa 3.2, niin et te voi myöskään puuttua tähän listaan se palveluista, jotka ovat yksityisiä luonteeltaan. Varmasti meillä on yhteisymmärrys siitä, että tässä pitää pysyä tällä julkisella sektorilla. Lisäksi pitää erottaa verkkosivustot ja palvelut. Me puhumme tästä verkkosivustoista, emme palveluista palvelut, palveluiden suhteen nimittäin mennään usein myös yksityisille verkkosivustoille. Ja sitten uusi ja vanha sisältö ehkä olisi, tekisi elämänne helpommaksi, jos puhutte tässä neuvoston kanssa. Ja silloin voitaisiin luoda pohjaa kompromissille neuvoston kanssa, sillä neuvostossa on paljon vastustusta, kun puhumme tällaisesta vanhasta sisällöstä ja niin sanotusta perinnöstä ehkä pitää luoda lista, jolloin tietää, mitä kaikkea pitää valvoa ja näin saadaan aikaiseksi hyvin realistisia valvonta- ja raportointijärjestelmiä. Eli pitää tätä järjestelmää pitää tehdä helpoksi valvoa ja siitä pitää raportoida helposti. Ja sitten uusi ja vanha sisältö, ne pitää tosiaankin määritellä tarkasti, joten ei, joka sillä ei voida pyytää ö, muuten raportoimaan asiasta. Nyt annan ehkä puheenvuoron tekniselle asiantuntijallemme ja ö, meidän lakimiehellemme. David, ole hyvä. En nyt läpi luonnollisesti kaikkia tarkistuksia, mutta laillisesta näkökohdasta katsottuna on tärkeää ottaa huomioon, että tässä on kaksi ongelmallista asiaa. Ensinnäkin se, että on tärkeää tunnistaa, että ähm, nämä tarkistukset eivät ad hoc äh, velvollisuuksia voi luoda. Ne ovat äh, sekundaarista lainsäädäntöä. Esimerkiksi äh, tarkistuksen 83 kohdalla tilanne on tällainen. Toisekseen nämä tulee räätälöidä tekstin oikeusperustaan. Se on sisämarkkinahakeus. perustuu, kuten tiedätte, ja meidän täytyy kunnioittaa myöskin tässä äh, toissijaisuusperiaatetta. Nämä rajat ovat ne, joiden sisällä voimme tehdä yhteistyötä, jotta teksti olisi enemmän mukaan ottava. Grazie, la parola relatore per un minuto. Kiitoksia. Esittelijä saa vielä minuutin vastauspuheenvuoro. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat Kommentoin ensiksi komission huomiota. On hyvin hyödyllistä, että komissio oli mukana varjoesittelyiden kokouksessa. Tässä on todellakin teknisiä rajoituksia, jotka pitää, joita pitää kunnioittaa. Oletan siis, että olette mukana myös seuraavassa varjoesittelyiden kokouksessa, joka on ehkä vieläkin tärkeämpi. Kiitos näistä oikeudellisista neuvoista, mutta Katrin ja herra Biilan ja itse asiassa herra Taraskovski valitettavasti lähti. Meille kaikille on tämä uusi lähestymistapa tärkeämpi. Eli pitää, pitää ottaa uusi lähestymistapa neuvoston kanssa ja Katrin näissä neuvotteluissa Kreikan puheenjohtajakauden kanssa käy niin, että Kreikkakin tarvitsee menestystä ja tämä on asetus, joka voitaisiin joka voisi olla menestys Kreikan puheenjohtajakaudella. Me teemme kaikkemme, jotta saamme asian vietyä päätöksen tällä vaalikaudella. Kiitos kaikille kollegoille loistavista tarkistuksista. Grazie, Kiitoksia. Palaamme sitten keskustelemaan kompromisseista lokakuussa. Sitten seuraavaksi äänestykset. Ensimmäinen teksti, josta äänestämme, joka käsittelee tulliohjelmaa, tulli toimintaohjelmaa 2014-2020. Pyydän edustajia Baltasaaria, onko teillä jotain kommentoitua vielä tähän näin? Ei, kiitoksia. Me pitää tehdä kaksi äänestystä tästä. Yksi koskee sitä sopimusta, joka on saatu aikaiseksi neuvoston kanssa. Ja toinen koskee sitä tämä tekstiä, joka tulee lukemaan sitten täysistunnossa. Koska tästä, tulee, tästä tekstistä tulee osa sitten tätä lopullista. Kaikki okei? Okay? Niin. Ei sen suhteen, mitä minä puhuin, vaan mitä hän sanoi siellä siis. Niin, hyvä. Eikä tässä teksti meidän mitään äänestää kahteen kertoon, ja sitten tämä tämän täysistunnossa, tämä teksti, ja siitä tulee lopullisen tekstin osa eh, tulli ohjelmasta. Eli äänestetään. Äänestetään koneellisesti. Siis tämä sopimusneuvoston kanssa. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Ah. Yksimielisesti hyväksytty. Sitten seuraavaksi äänestetään siitä tekstistä, joka tulee lukemaan sitten täysistuntosalissa, josta tulee sitten täydentävä osa loppu ehdotukseen. Äänestys alkaa. Chiuso, Äänestys päättyy. Myös tämä on hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut esittelijä, esittelijälle. Seuraavaksi äänestykset Harhaanjohtavat mainoskäytännöt. Tässä on esittelijänä edustaja De Jong. No niin, äänestetään ensin kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus neljä. Le grip puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi. Le grip puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kuusi Kopakis puolesta vastaan. Tämä pitää tarkistaa koneellisesti. Olkaa hyvä, äänestäkää. Il voto chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän Le Grip puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan De Jong puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän Popakis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen Brendergast puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista Legrip puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sitten kolme tarkistusta Brendekastilta, joita voidaan sitä yhdessä, jos teille vaan käy. 12, 13, 14. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten kappale 1. Jurin teksti puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 15. Legrip puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Juurin teksti 1b puolesta, vastaan. Tämä pitää tarkistaa vielä. Äänestys avataan. Äänestys päättyy. Hylätty. 17. Rockford. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19. Rockford. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt mennään pikkusen taaksepäin. Menimme, eikä tämä kuulu se 17, 18 pitää äänestää vielä Mandersin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentä äänestää vielä lisäksi. Martin puolesta 20. Vastaan, tyhjää, hylätty. 21. Manders puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 Pielaan puolesta. Haluatteko tarkistaa 21 kohdan? Okei, hyvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 raukeaa. 22 siis, 22 seuraavaksi pielään. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 raukeaa, 24 pielaan, puolesta, vastaan, tyhjää, Hylätty. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mennään sitten suoraan kompromissi kakkoseen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30. Kahdessa osassa. Pupakis. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri Kakkonen puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa, olkaa hyvät. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että minä olen täällä ja minulla on kortti mukana, mutta kortti ei toimi missään laitteista. Jos nostan käteni ylös, voitteko laskea ääneni mukaan? Kiitoksia. Sì, le chiederei anche nel caso del voto elettronico. Niin myöskin, siis koneellisen äänestyksen yhteydessä kertokaa sitten kantanne. Hyvä, kiitoksia. 31. Le Grip. Puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 32. Lisänä. Manders puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34. Bielan. Puolesta. Vastaan. Pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35. Le Grip. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 36 Pupakis puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 7. Juri 6. 11b. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi neljä, Puolesta, vastaan, hyväksytty. 45. Pielaan. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 5. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46. Martin. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54. Vielään. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestetty, hyväksytty yksimielisesti myöskin kollega Foxin ääni on laskettu tähän mukaan vielä sitten lisäksi. Onnittelut esittelijälle. Sitten Seuraava äänestys. Weilerin lausunto radiolaitteen asettamista saataville markkinoille koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta. Edustaja Bielan, olkaa hyvä. Kiitos Malcolm Harperin puolesta, joka ei voi olla tänään paikalla haluaisin vetää takaisin hänen tarkistuksensa numero 91. Haluaisin sen siis vetää pois. Hyvä, kyllä käy. Bene. Allora. Hyvä. Siis. Aloitetaan. 15 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 raukeaa. 17 suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Äänestään siis en, en pyydä mm, kysyä tänään uudestaan. Täällä on paljon suullisia tarkistuksia. Jos vastustatte, niin ilmoittakaa vain siitä, näin säästämme pikkusen aikaa. 17 suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 esittelijä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksäntoista, kaksikymmentä, kaksikymmentäyksi, kaksikymmentä kaksikymmentäkolme, 24, 25, jotka ovat esittelijän suullisia tarkistuksia, joita voimme tästä äänestää ehkä yhdessä, jos ei kukaan vastusta. Siis 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kuka tukee vastaan? Tyhjää, hyväksytty. 95. Esittelijä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26, 96, identtisiä esittelijältä ja Salte Muuselta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97, Manders puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 98, kahdessa osassa. Mandersin ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 99. Ryyle. Puolesta. Vastaan. Pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 100. Weiler van de Kamp. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27. Esittelijältä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kuten aikaisemminkin. 2801, 102, 29 ja 30 esittelijältä. Voimme äänestää niistä yhdessä, jos teillä vaan käy. Only without 101. Uh, Ilman vain 101. Votiamo prima il 101, poi gli altri. No, hyvä. Ensin sitä yhdestä ja sitten muut yhdessä. 101 esittelijältä puolesta vastaan pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. Vote kiusa. Äänestys päättyy. Raukea. Sitten muut. Niin, niin koska täällä myöskin mm, Fox äästi vastaan, että kai se, se silloin kaatuu. 28, siis yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31, 32, 33 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103. Harbor puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 34 ja 35 esittelijältä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 104 Van de Kamp puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 105 Harbor puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 106, 107, identtisiä, De Camp ja Arbor puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108, Arbor puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 109, raukeaa 36, 37, puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 38, 39, 40, 41, 42. Puolesta. Vastaan. Tyhjä, Hyväksytty. 43, 44, 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjä, Hyväksytty. 46, 47. 46 siis puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 47, 48, 49, 50, 51 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 110 on merkitty pois. 52. Esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä. hyväksytty. 53. Esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 54. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 111. Harbor. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 55. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 56. Esittelijältä. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 112. Harbor. Puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ah, anteeksi. Ah, hyväksytty. Nyt hän äänestää kollegaa äänestää puolesta. 17.18. 113 raukeaa. 114. 115. Ah, sekin. Sekin raukeaa. 57, 58, 59, 60. Esittelijätä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 61, 62, 63, 64. Esittelijätä puolesta. ja 65. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 66 vedetty pois. 116. Puolesta, vastaan, tarkistetaan. Äänestys päättyy. 17 vastaa kollega Foxin äänellä mukana. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 74, 75 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 76, 77 Mr. Chairman, uh, Puheenjohtaja, tilanne on sama. Äh, olemme samaa mieltä, mutta ilman seitsemää kuutta. Allora, votiamo il 70. Eli 76 erikseen. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 77, 78, 79, 80, 81. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 22, 23, 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 117 Weiler ja Tekan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hetkinen vain. Voimmeko äänestää tästä? 88. Weiler. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi raukeaa. Kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 89 suullisella tarkistuksella Schaldemoselta. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Neljä. Esittelijältä. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 90 pois. 92. Weiler de Camp. Suullisella tarkistuksella puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Viisi raukeaa, yhdestä yksi on vedetty pois. Kuusi. Tästä voimme äänestää. 27 on hyväksytty. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Seitsemän esittelijältä puolesta, vastaan, tyhjä, Hyväksytty. Siis vetty pois 93, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. With? Mikrofoni ei ole päällä. Allora, 8, 9. 8, 9, 10, 11 ja 12 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 120, 18 on vedetty pois. 119. Weiler. Suullisella tarkistuksella puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 86 esittelijältä. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 121 on vedetty pois. 122. Harbor. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 123. Van de Kamp suullisen tarkastuksen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys koko erotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta edustaja Foxin äänellä höystettynä. Onnittelut esittelijä. Bene. Niin, niin. Which page? Because No, 101, no, no, 101 is Final. Ritorniamo alla discussione. Palaamme sitten taas keskusteluumme täällä ja pyydän olemaan ihan hiljempaa, jos poistutte salista. jotta voimme jatkaa sitä keskustelua, ettei me häiritse täällä puhujia. Chi ha deciso di lasciare l'aula lo deve fare in silenzio. Kuka haluaa poistua paikalta, tehköön sen eh, rauhallisesti ja hiljaisesti. La collega Angelis oggi è particolarmente indisciplinato. Edustaja Angelis on tänään hyvin eh, kuriton. Dei passeggeri.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 Il punto all'ordine del giorno il 20. Seuraavaksi esityslistan kohta 20. Kyseessä on matkustajien oikeudet. Lentojen yhteydessä. Edustaja Mayer saa puheenvuoron valmistelijana tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Herr Kiitos puheenjohtaja. Viime vuosina kolmekymmentäneljä prosenttia kaikista lennoista Saksassa oli myöhässä. Kun lento peruuntuu tai viivästyy, matkustajien oikeuksia on vaikea ö, noudattaa. Lentoliikenteen harjoittajat yrittävät usein väittää matkustajille, että heillä ei olisi oikeuksia korvauksiin. Numerot todistavat, että vain 2 prosenttia matkustajista, jotka, joilla olisi oikeus saada korvauksia, vaativat niitä loppujen lopuksi. Tosiasia on, että puhumme lentomatkustajien oikeuksista, eikä, emmekä lentoliikenteen harjoittajien oikeuksista. Tietenkään meidän tarkoituksemme ei ole tässä mitenkään tuhota lentoyhtiöitä, mutta meidän tavoitteemme pitää olla se, että lentoliikenteen harjoittajat parantavat palveluaan 34 prosenttia lennoista myöhässä. Se ei ole mitenkään hyväksyttävissä. Lentoliikenteen matkustajat tekevät sopimuksen lentoliikenteen harjoittajan kanssa ja kumpikin osapuoli on sitoutunut tähän sopimukseen, eikä sopimusta voi yksipuolisesti lopettaa ilman, että on täyttänyt velvollisuuksiaan. Lausunnossani olen ehdottanut seuraavia muutoksia. Ensinnäkin komissio ehdottaa viiden, yhdeksän ja kymmenen tunnin porrastusta. Minä taas ehdotan kahden tason porrastusta, nimittäin eli kolmen tunnin virastuksen jälkeen alle 3500 kilometriä olevilla matkoilla Mm, mukaan lukien merentakaiset departementit, matkustaja voi saada 250 euroa korvausta. Tämähän on uusi asia, että EUlla on myös näitä merentakaisia departementteja. Sitten yli 3500 kilometriä ö, pitkillä matkoilla viiden tunnin viivästyksestä lähtien saa 600 euron korvauksen haluaisin myös, että tämä korvaus annetaan koko tai se rajoitetaan koko lipun hintaan, johon kuuluvat myös esimerkiksi matkatavaramaksut. Ja tämä pätee lentoa kohti, niin Eli, ähm, eli siis todellakin meno- ja paluulennosta pitää kustakin maksaa korvaus ja enimmäiskorvaus olisi siis 250 tai 600 euroa. Syynä on se, että yrityksen vastuuvelvollisuus, sen pitää olla jollain tavalla rajoitettava, rajoitettavissa itse lentolipun hintaan. Ei ole kuitenkaan hyväksyttävissä, että lentomatkustajan pitäisi odottaa kaksi tuntia ennen kuin hän saa lasin vettä tai aterian. Tässähän on kyse näistä kahdesta tunnista, jotka ovat sitten kentälle matkustamisen ja ja boardingin jälkeen. Mielestäni nämä kaksi tuntia eivät siis ole todellakaan hyväksyttävissä, sillä muutenhan matkustajan pitäisi itse hoitaa ö, ruokailustaan, vaikka lentoyhtiö on rikkonut sopimusta. Nämä kulut ovat mielestäni kyllä oikeutettuja, siis esimerkiksi vesi ja ateriat nämä kaksi tuntia kädentuoden aikaraja ennen kuin matkustaja siis saisi vettä tai aterioita, olen sit siksi poistanut. Ja sitten odotus kenttäalueella. Siitä ei ole tällä hetkellä vielä sääntelyä. Minä ehdottaisin kahta tuntia. Komissio ehdotti viittä tuntia Esimerkiksi jos on pitkä lento edellä ja sitten joutuu lentokoneessa odottamaan kaksi tuntia siellä ö, kiitotiellä, niin mielestäni viisi tunnin, viiden tunnin odotus kyllä olisi aivan liian pitkään. Ja sitten uudelleen reititys oikeus. Mielestäni se pitäisi olla olemassa kolmesta tunnista lähtien. Komissio on puhunut toista tunnista. No, se on melko pitkä aika. Meidän pitäisi keskustella asiasta. Olisiko siis mahdollista löytää parempi tasapaino lentoyhtiöiden ja matkustajien oikeuksien välillä, jos lentoyhtiö esimerkiksi ilmoittaa, että se tulee olemaan kolmen ja puolen tunnin viivästyksestä. Entä sitten sellainen viivästys, josta lentoyhtiö ei ole vastuussa, jos esimerkiksi tulivuori purkaantuu, niin silloin lentoyhtiö joutuu maksamaan hotelliyöstä ja, ja mielestäni jos matkustaja joutuu itse etsimään hotellin ja joutuu maksamaan itse sitten tuon hinnan, niin se olisi kyllä kohtuutonta. Ehdotan, että 150 euroa yöltä lentoyhtiö joutuisi maksamaan matkustajalle, ja tästä kollega Bart on e, ehdottanut muuta, mutta siitä voimme keskustella. Ja sitten lentoyhtiöthän voivat jo etukäteen tällaisia tapauksia varten varata kiintiöitä, ja näinhän hintakin tulisi olemaan alhaisempi. Seuraavaksi kohta viisi. Kaiken kaikkiaan koko tässä asiassa haluaisin määritellä tarkkoja määräaikoja. Tällä hetkellä monet asiat äh, riippuvat tulkinnasta ja epävarmuutta on. Ja kun määrittelemme vahingonkorvaukset tarkoin, niin se lisää turvallisuutta ja varmuutta. Siksi haluaisin ehdottaa myös kahden ajan yleistä vanhemmattumisaikaa. Eri kuluttaja-ystävällisessä lainsäädännössä olemme tällaista jo maan määritelleet. Esimerkiksi vaihtoehtojen riidanratkaisu, siinäkin on puhe yleisestä vanhentumisajasta. Kuudenneksi Poikkeuksellisten olosuhteiden luettelo komission ehdotuksessa on huono lentomatkustajille. Siinä puhutaan po- yleisesti poikkeuksellisesta olosuhteesta, jos, jos yritys, yrityksessä on sisäinen konflikti, niin eihän se ole lentomatkustajan ongelma, vaan se on aivan ilmiselvästi lentoyhtiön ongelma. Meidän pitää lisäksi rajoittaa teknisten ongelmien määritelmiä. Odotan innolla, voisivatko kollegat ehkä määritellä tätä vielä tarkemmin. Ja sitten seitsemänneksi haluan määritellä, että kyse ei ole pelkästään lennon viivästymisestä, vaan lennon aikaistamisesta. Sieltäkin pitäisi maksaa korvauksia, jos sitä ei ole vähintään 15 päivää aikaisemmin ilmoitettu, jos lentomatkustaja siis tulee kentälle sovittuun aikaan, mutta lento on jokin lähtenyt, niin silloin matkustaja saattaa jäädä kentälle jumiin ja siitäkin lentoyhtiö on vastuussa. Kahden, kahdeksas kohtaa tällä hetkellä sitten lisäkorvausvaatimukset ovat käsiteltävänä Euroopan unionin tuomioistuimessa. Komissiokin on, komissio ei ole kertomuksessaan käsitellyt tätä ongelmaa ja minä olen esittänyt tarkistusta, että ei olisi mahdollista vähentää korvauksia myöhemmistä muista korvausoikeuksista. Eli tällainen tällainen korvaus on joka tapauksessa saatava, saatavissa, jos se sitten, sitten syntyy muita haittoja tai ö, menetyksiä, jos esimerkiksi ei pääse työhön ajoissa, niin silloin nämä muut korvausoikeukset, niistä ei saa vähentää tätä alkuperäistä korvausta. Keskeinen seikka on myös tämä tämä tiedon saantioikeus. Matkustajalla on oikeus saada tietoja äm, paikan päällä, mutta se ei riitä. Lentoyhtiön pitää myös antaa tietoja lennon peruuttamisen tai viivästymisen syistä. Tässähän usein hoijataan käytännössä. Eli pitäisi minun lausuntoni mukaan tulla seuraamuksia siitä, jos, jos lentoyhtiö antaa väärää tietoa lentomatkustajan, pitää saada tietoa, miksi hänen lentonsa on viivästynyt tai peruutettu. Ja silloin lentomatkustajan pitää saada esimerkiksi tietoa siitä, että voiko, voisiko hän valittaa asioista. Ja siksi tietojen pitää olla paikkansa pitäviä. Ja sitten vielä viimeiseksi valitusmahdollisuudet mm, myös vaihtoehtoisissa riinanratkaisumenetelmissä meillä on sellainen järjestely, että, mm, että kuluttajan edun mukaista on se, että ei tarvitse mennä heti oikeuteen. Pitää siis, siis Pitää siis tutkia, onko lentoyhtiön vastuulla, että lento on peruuttanut tai viivästynyt 90 päivää käsittelyaikaa pitäisi olla riittävää tässä, tässä asiassa, sillä jos on epäselvyyksiä, niin silloin tulee joka tapauksessa syytä. No sitten jos ollaan voidaan sanoa, että no ei 90 päivässä tätä saada käsiteltyä, mutta sitä ei voi kyllä käyttää syynä. 90 päivää pitää joka tapauksessa, vaikka työtä olisikin paljonkin, niin pitää saada nämä käsiteltyä. Lentoyhtiöt uhkaavat, että jos järjestelmästä tulee li, eh, jos järjestelmästä tulee liian kallis, niin silloin eh, lentoyhtiöt, lentoyhtiöt uhkaavat, että no lento perutaan kokonaan. No, sehän on sopimusrikkomus, yksipuolinen sopimusrikkomus, eikä lentoyhtiö tällaista, tällaista voi uhata. Tämä, tässä nyt siis oli yhteenveto kaikista keskeisistä keskeisistä seikoista. 92 tarkistusta olen eh- esittänyt ja muutamia täydennyksiä ehkä tulee vielä minun puoleltani. Odotan nyt innolla kollegoiden ehdotuksia ja keskustelua. Odotan innolla myös tarkistuksia, joista voimme sitten keskustella. Ja sitten loppujen lopuksi liikennevaliokunnan esittelijä äh, tästähän on vastuussa. Ja minä aion keskustella hänen kanssaan. On hieno, on järkevää, että valiokuntien rajojen yli keskustellaan kaikista asioista jo etukäteen. Kiitos. Grazie, do subito. Kiitoksia. Annan välittömästi puheenvuoron edustaja Pakille, joka on TRAN valiokunnan edustaja tässä asiassa. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että myös saan tänne teidän valiokuntaanne puhumaan asiasta ja vähän esitellä omaa kantaani. Minua kiinnostavat erityisesti kolme asiaa. Ensinnäkin nämä monet tuomiot olen todennut ja analysoinut niitä. Ja toiseksi se sopimus, joka solmitaan, niin molemmat sopimusosapuolet joutuvat kyllä täyttämään tämän sopimuksen. Ja kolmas asia on että oikeuden oikeassa oleminen ja oikeuden saaminen ovat kaksi eri asiaa. Eli pitää katsoa myöskin soveltamisen ja täyttöönpanon vahvistamista asiakkaille. Eli minun mielestäni tässä pitäisi ottaa keskiöön matkustaja asiakkaana, eikä pitäisi heikentää tämänhetkistä tilannetta. Olen erittäin tyytyväinen, että toistamme riippumatta kuitenkin päässeet monissa asioissa samaan kantaan. Ja omassa lausunnossani olen myöskin sitä mieltä, että jo kolmen tunnin päästä pitäisi antaa eurooppalaisissa lennoissa korvausta ja viidessä, viiden tunnin jälkeen kansainvälisissä lennoissa. Ja tässäkin uskon, että komission ehdotukset ovat tavallaan tämän hetkisen tilanteen heikentämistä. Ja Hans-Peter Mayerin tämä kahden ja viiden tunnin ähm, jako on minunkin lausunnossani mukana. Sitten katson tässä ensin aluksi niitä asioita, jotka ovat samoja, että mitä tapahtuu sitten, jos, jos vähennetään korvausta, jos ottaa siellä koneessa ennen kuin palaa sitten koneesta takaisin. Tässäkin olen ottanut kaksi tuntia. Minusta onkin tärkeää tiedotus ja avoimuus. Ei tieto pelkästään siitä, kun joku menee pieleen, vaan myöskin jo ennakolta ähm, lentoa tilatessa etukäteen, että nähdään avoimesti, missä tilanteessa matkustaja on, kun hän tilaa lentoa ja, ja mitä tapahtuu sitten, jos menee pieleen ja on joku mm, vastapuoli, johon ottaa yhteys lentokentillä sitten, jota tietää tarkkaan, kenen, kenen ottaa yhteyttä ja kuka on vastuullinen kumppani. Sitten nämä erityisolosuhteet, tämä on tietenkin tärkeä asia, poikkeukset olosuhteet. Tämä pitää tietenkin määritellä tarkkaan Eli nämä klassisia tapauksia, missä lentoyhtiöiden ei pidä maksaa, eli ne voidaan selkeästi rajoittaa sitten. Sitten vielä käsimatkatavarosäännöksen muuttaminen. Jotenkin tässä on erilaisia mahdollisuuksia. Tämänhetkinen yhden matkatavaran sääntö, sen poistaminen, tästä voidaan kyllä vielä keskustella kyllä. Ehkä voidaan voidaan viemään vähän laajemmin tulkita tätä. Ja sitten vararikon sattuessa, tästä otin erityiskohdan erikseen esille. Tätä pidetään aika harvinaisena mahdollisuutena, mutta kuitenkin näinä kriisiaikoina, talouskriisin aikoina, tällainen riski on olemassa ja se kasvaa. Joten olen pyrkinyt ottamaan tässä myöskin vastuuta vähän samanlaisen kuin, kuin, kuin olen nyt matkatavarankin suhteen. Enemmän näissä, näissä pakettimatkoissakin, että tässä vastaavanlaiset oikeat kuin heilläkin olisi tarjolla. Että maksukyvyttöminen sattuessa heillä on suoja. Yksi asia, joka on Mayerin lausunnossa, mutta minulla ei ole mukana, korvausten suhteuttaminen lipun hintaan. Totta kai on olemassa argumentteja tämän suhteellistamisen puolesta. Ja kuten tämä ensimmäinen lainsäädäntö tehtiin, totta kai silloin oli myöskin lainsäätäjällä poliittista tahtoa antaa kiinteitä korvauksia ja toiseksi sitten myöskin tämä suhteellisuus toisi myöskin lisää vaivaa sitten summan laskennassa, mutta aiheuttaisi myöskin oikeudellisia ongelmia. Ja uskon, että kun kyseessä on vaikka tällainen erityinen jatko-ongelma, vaikka joku tietyn tapaamisen missaaminen, niin uskon, että täällä on sitten muita kansainvälisiä sopimuksia, kautta voidaan hakea näitä oikeuksia. Tässä minusta nämä tärkeimmät asiat ja uskon, että myös TRAN-valiokunnassa tulemme saman paljon keskustelua näistä aikaiseksi ja teidän esittelijänne kanssa tulemme myöskin tapaamaan useamman kerran, jotta voidaan asiakkaan ja matkustajan edun mukaisesti tehdä asianmukaista lainsäädäntöä. Kiitoksia. Kiitoksia, että olette valmiita tekemään yhteistyötä. Sitten sitten varjoesittelijät Westfall, sosiaalidemokraattien edustaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvä herra professori Mayer, meillähän oli tällä viikolla jo työaamiainen ja silloinkin keskustelimme syvällisesti tästä asiasta. Herra Bahen mietintö ja Imkon lausunto ovat todellakin tasapainoisia tekstejä, jotka parantavat kuluttajan suojaa ja niissä on hyviä parannusehdotuksia. On tärkeää, herra professori Mayer, että teidän ehdotuksessanne kuluttajilla on turvallisia ja, ja yksinkertaisia ö, oikeuksia korvaa, korvauksiin ja se helpottaa toteuttamiskelpoisuutta. Myös lennoilla tai len, ja lentokoneessa odottamisessa on, siitä tulee kyllä suuria ongelmia. Ja kyllä teidän koska tunnette tämän nämä ongelmat näin hyvin, niin vaikuttaa siltä, että olette itse kyllä tai lennätte itsekin kovin paljon. Minä olen tarkistuksessa puuttunut tuohon komission liitteeseen yksi. Siellä pitäisi muutamia asioita vielä muuttaa. minä haluaisin tutkia nämä eri poikkeukselliset olosuhteet ja haluaisin, että tästä listasta tulee tyhjentävä. En halua avointa listaa. Ja tarkistuksessa puutun myös näihin jatkolentoihin. Sehän oli mantaina myös keskustelun aiheena. Pitää tarkastella, miten, miten tässä eri lentoyhtiöiden välillä sitten toimitaan korvausten suhteen ehkä lausunnossanne voisitte ehdottaa tästäkin parannusta. Viime maanantain jälkeen, että monilla alueilla me olemme yksimielisiä ja haluamme ennen kaikkea kuluttajien kannalta saada hyvän lausunnon aikaiseksi. Ja liikennevaliokunnassa varmasti sitten mietinnöstäkin tulee hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan nyt pienellä kevennyksellä. Uskoisin, että virkamiehet ja kollegani parlamentissa ovat tehneet hienoa työtä, he ovat nerokkaita, mutta tämä johtuu myöskin siitä, että puhumme asiasta, joka tunnemme hyvin – Kukapa täällä ei voisi sanoa, ettei ole itse elänyt tämän tyyppisiä vaikeuksia monta kertaa elämänsä aikana. Tässä meiltä ei käytännön kokemusta puutut asiasta, ja tämä on jotakin sellaista, mistä voimme todellakin puhua tuntien tilanteet. Uskoakseni meidän tulee samaan aikaan parantaa oikeuksia, parantaa kuluttajien oikeuksia positiivisessa hengessä ottaen komission ehdotukset huomioon. Tässä esittelemäni menee mielestäni aivan oikeille linjoille ja myöskin tulee ottaa huomioon se, mitä komissio selkeästi tuo esiin luonnoksessa. Meidän täytyy todellisia oikeuksia vahvistaa. Olemme huomanneet, että vaikka meillä on aikaisempaa säädöstöä liittyen näihin kuluttajan oikeuksiin, että kuluttajat olisivat todellakin saaneet korvauksia kärsimistään vaikeuksista – Meillä on siis tässä kyseessä teoreettiset oikeudet, mutta myöskin oikeuksien käytännön toteutuminen. Se on aivan yhtä tärkeää, tämä käytännön puoli. Meillä on kompromisseja, ei nyt siis parlamentin käsityksen mukaisesti, vaan noin yleisesti ottaen, minkälaisia aikarajoja on, minkälaisia korvaussummia on. ja Me olemme tässä tietyllä tavalla asiantuntijoita ja meidän tulisi muotoilla mieli piteitä. On totta esimerkiksi, että kun suuria viivytyksiä ja myöhästymisiä tapahtuu, esittelijä on ehdottanut 16 tun, 12 äh, tunnin määräajan vähentämistä kolmeen tuntiin uudelleenredityksen kohdalla. Eikö tämä kolme tuntia ole vähän lyhyt aika? Tehän tiedätte, että lentoliikenteen alalla minä en ole ollut tällä alalla itse työntekijänä, mutta olen keskustellut monien alan edustajien kanssa. Ähm, niin, lentoalalla siis puhutaan dominoteoriasta. Kun joku asia kokee vaikeuksia, yhdellä koneella on myöhästyminen. Tämä aiheuttaa myöhästymisen kokonaisessa ketjussa. Eli tämä rajan ei pitäisi olla jonkinlainen kuristava tekijä lentoyhtiölle, kun jonkinlainen äh, tietynlainen ei haluttu myöhästyminen tapahtuu, niinhän äh, kyseessä aina on ei haluttu tapahtuma. Tämä 12 tuntia on liian pitkä aikaraja, mutta ehkäpä kolme ö, tuntia rajaksi uudelleenrajoitukselle ja oikeuksille on liian lyhyt aikaraja. Ja samaan aikaan voimme asettaa kysymyksiä liittyen näihin summiin, siihen ovatko ne ehdottomia summia vai suhteessa lipun hintaan. On sanottu, että tällainen tasasumma on liian yksinkertainen ratkaisu ja että suhteellinen ratkaisu suhteessa lipun hintaan olisi perinteisempi ratkaisu. Tästä voimme keskustella. Voisin tässä tuoda erään esimerkin esiin. Olen usein sen tuonut aikaisemmin esiin. Kun sanotaan, että viiden tunnin myöhästyminen tapahtuu, niin se on erittäin epämiellyttävää, mutta ellemme lähde liikkeeseen oikealla hetkellä, tilanne on sellainen, että koneelle varattu aikaslotti menee ja näin kone joutuu aivan jonon hännille lähtemään viimeisenä komissio toi tekstissään tämän esiin, niin meidän täytyy täysin ottaa myöskin lentokenttien vastuullisuus mukaan. Tässä tulee eritellä suuret lentokentät ja pienet lentokentät, niillähän ei ole samanlaista kapasiteettia, mutta tässä on toinenkin toimija kyseessä. Luonnollisesti kyseessä ja vastuussa ovat lentoyhtiöt, mutta myöskin lentokentät, erityisesti kun kyseessä on suuri lentokenttä. Olen samaa mieltä äh, esittelijän kanssa siitä, että äh, annettaisiin rajattomia oikeuksia tällaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Ja kuten ehdotettua, yöpymisen rajaaminen 150 euroon on todennäköisesti hyvä. Ajatus 100 euroa oli liian pieni summa todennäköisesti. Tekstissä on mahdollisuuksia löytää tällaisia tasapainoisia ratkaisuja, kuten kollega tässä mainitsi, se, että meillä olisi ei tyhjentävä luettelo poikkeuksellista olosuhteista voisi olla hyvä, kuten minusta Mer totesi, tällä hetkellä lentoyhtiöt ö, kohtavat tilanteita, joita ei voida enää pitää poikkeuksellisina olosuhteina. Ja mielestäni myöskin ajatus, että tekisimme luettelon poikkeuksellisista olosuhteista jonkinlaisessa tärkeysjärjestyksessä. En minä usko, että se olisi ähm, pätevä ajatus. Kaikkihan nämä poikkeukselliset olosuhteet ovat ähm, poikkeuksellisia. Ei niitä tarvitse luokitella. Sitten myöskin oikeus saada tietoa myöhästymisten yhteydessä. Komissio puhuu 30 minuutista lähtöjen jälkeen, että matkustajat saisivat systemaattisesti tietoa 30 minuuttia jälkeen. Tässä edustaja Maija ehdotti 30 minuuttia ennen suunniteltua lähtöaikaa. Ehkäpä meidän pitäisi tässä tehdä jonkinlainen keskitien ratkaisu. Minähän on aina keskitien kulkija, kuten tiedätte, ja meidän pitäisi puhua tästä ehkä sitten lähtöajasta mielestäni sitten kysymykset siitä, että meillä olisi valituslomakkeita, jotka olisivat kaikilla Euroopan unionin kielillä. Tämä olisi erittäin hyvä ajatus, siis voimme siihen tarttua. Ja matkatavarat ja käsimatkatavarat, niiden suhteen meidänkin pitää päästä eteenpäin. Kuluttajien pitää voida ne helposti saada ja myöskin duty free verottomat ostokset, se lasketaanko ne varsinaiseksi matkatavaraksi vai voidaanko niitä ö, ottaa mukaan matkatavaran lisäksi. Eräät kuluttajathan ovat saaneet ikäviä yllätyksiä, koska he ovat ö, lähtösyrityksen jälkeen ostaneet pullon viiniä verovapaasta kaupasta ja sitten se lasketaankin matkatavaraksi. Tätä tulee käsitellä. Ja vielä yksi asia, joka on erittäin tärkeä niin kutsuttu no-show. On erittäin tärkeää, että lentoyhtiö saa evätä paluulipun tapauksessa, jossa kuluttaja ei ole menolippua käyttänyt. Minä olen täysin tämän kannella, Tämähän on jotakin uutta. Lentoyhtiöt ovat aina kieltäytyneet tästä. Heidän mielestään tämä kuuluu heidän markkinointi pakettiinsa, tuotepakettiinsa, mutta välillähän tilanne on sellainen, että kuluttajalla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin jättää meno lento käyttämättä. Tässä ehdottaisin käytännönläheistä ratkaisua, niin kutsuttu no-show, se, että menolippua ei käytetä. Sitä ei pitäisi pitää syynä peruuttaa menolippu, kun taas tilanteessa, niissä tilanteissa, joissa on useampia lentoja. Kuluttaja ei mielestäni voi valikoida monen lennon sarjasta vain muutamaa lentoa, jotka todella käyttää. Mielestäni tämä uhkaisi hinnoittelumahdollisuuksia. Meidän täytyy ajatella kuluttajia, kuluttajia lentomatkustajina meidän ei pidä erityisesti unohtaa sitä, että erityisesti euroalueen sisällä ja sisämarkkina-alueen sisällä myöskin yrityksille matkat ovat erittäin tärkeitä. Työmatkat ovat äärimmäisen tärkeä ilmiö. Myöskin yritykset kärsivät, aivan kuten muutkin kuluttajat, kun häiriöitä esiintyy lentoliikenteessä. Jos me saisimme aikaan sellaisen tilanteen, jossa Eurooppa olisi huippu alue lentoliikenteen suhteen, että meillä olisi vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmatilanteissa. Mielestäni esimerkiksi vaihtoehtoisen kuljetuksen tarjoaminen voisi olla erittäin hieno tilanne tapauksissa, joissa ongelmia esiintyy. Eurooppa voisi olla lentoliikenteen huippualue, parantaa kuluttajien oikeuksia, mutta myöskin parantaa palveluita, joita yritykset saavat. Tämä olisi tärkeää, jotta ne voisivat täysin toimia sisämarkkinoilla, jotta kaikki voisi tapahtua parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Minä olen aivan vakuuttunut siitä, että tulevakin työ tulee olemaan erittäin rakentavaa. Teidän ehdotustenne pohjalta ja pääsemme eteenpäin nopeasti. Kiitoksia. Grazie. Adesso alla parola il... Kiitoksia sitten jos Pilan saa puheenvuoron. Pidätykää puhe ajoissa nyt, koska meillä on vielä muitakin asioita esityslistalla. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Po pierwsze chciałem podziękować. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa loistavasta lausunnosta. Olen samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi pelkästään, pelkästään hienosäätää ehdotuksen säännöksiä, mutta meidän pitäisi myös välttää viittauksia muihin asetuksiin tai direktiiveihin. Meidän pitäisi keskittyä yhteen konsolidoituun tekstiin. Henkilökohtaisesti minä olen sitä mieltä, että vaikka aiheesta on puhuttu niin monta kertaa, paljonkaan ei ole tällä alalla muuttunut matkustajille ei edelläkään tiedoteta asianmukaisesti heidän oikeuksistaan ja lentoyhtiöt käyttävät väärin asemaansa. En sano tätä, koska olisin jos, jotenkin lentoyhtiöitä vastaan. Tietysti lentoyhtiöt kamppailevat vaikeiden ongelmien kanssa ja tilanne on ollut tällainen jo melkein kymmenen vuotta. Haluaisin vain saada aikaiseksi oikeanlaisen tasapainon sopimuksen kummankin osapuolen välille. Jos lentomatkustajat saavat väärää tietoja, tietoa, siitä tulisi seurata seuraamuksia. Minä en ole vielä aivan varma kannastani mm, tässä kaksiportaisessa järjestelmässä kolme tai viisi, ja viisi tuntia. Minun täytyy konsultoida ryhmäni muita jäseniä, mutta kaiken kaikkiaan herra Mayerin ehdotus menee kyllä oikeaan suuntaan. Ja sitten liite yksi poikkeuksellisista olosuhteista mielestäni luettelon järjestystä ei pitäisi muuttaa, mutta sekään ei ole mikään aivan liian kiistanalainen aihe. Ja sitten liite tois, toinen liite ja nämä erityisnosto-oikeudet. Olen samaa mieltä siitä, että euron mainitseminen tässä valuuttayksikkönä olisi riittävä. Sitten artikla 9 ja majoituskustannukset ja niiden rajoittaminen 150 euroon, kuten Euroopan komissio on ehdottanut. Mietinpä vain, kuka on päättänyt tästä, että, tästä määrästä. No se, että olisiko summa 100-150 euroa, niin se riippuu tuosta lentokentästä. Haluaisin kysyä komissiolta, kuka siis on tästä sadasta eurosta päättänyt. Ja sitten vielä lipun hinta. Jos matkustaja on maksanut paluu lipusta, miksi hänen pitää ensiksi käyttää tuo menolippu, jotta voisi käyttää paluulipun no-show-tapauksen ei pitäisi vaikuttaa mitenkään asiaan. De eh, Ik, ehm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Täällä minä istun ja voin puhua lyhyesti, kuten te pyysittekin. Minusta tässä on kyseessä muutama perusperiaate, jota meidän pitäisi noudattaa. Ensinnäkin pitää tulla selvästi lopputuloksesta esille, ja tämä on varmaan myöskin edustaja Majerin tavoite, mitä haluamme tässä saavuttaa, sillä täällä on paljon kilpailua lentoalalla lentoyhden kesken, joten nämä menettelytavat aina muuttuvat epäselvemmiksi, ja täällä on aina oikeuksia voi toteuttaa, koska on olemassa niin erilaisia oikeustulkintoja. Ja, ja sitten jos lainsäädännössä on aukkoja tai epäselvyyksiä, niin tämä johtaa sitten aina oikeudenkäynteihin. Ja lentoyhtiöt aina tietenkin pyrkivät näin lipeämään vastuustaan, etteivät joudu maksamaan mitään korvauksia. Tämän takia on tärkeää, että meillä on myös tämä lista tässä mukana, joka on hyvin selkeä. Siinä pitää kuvailla olosuhteet, ja siinä pitäisi olla vain vähemmän, vähän poikkeuksia. Ja vähän sellaisia käsitteitä, jotka ovat sataprosenttisesti selkeitä. Ja sitten vielä toinen asia, joka minulle on hyvin tärkeä kysymys, nimittäin korvaukset. Tässä mietin juuri, että mitä korvataan, jos teillä on todellakin on syntynyt kuluja myöhästymisen takia, niin silloin myöskin herää kysymys, että riittääkö tällainen kiinteä korvaus. Täällä on paljon järjestöjä, jotka ovat tätä tehneet Euroopassa. Tavallaan blame-järjestöt ovat, ovat tästä tehneet oman bisnesmallinsa ja hakevat korvauksia asiakkaiden puolesta lentoyhtiöltä. Ei se voi olla järkevää, että niitä haetaan oikeusteitse, mutta, mutta onkin joustava korvauksen suhteen mutta en ole joustavaa taas sitten lentomatkustajan oikeuksien suhteen, kun mitä, etteivät tapahdu sitä, mitä mulle tapahtui maailmissa, kun jäin sinne. Kukaan ei tiennyt siellä, mitä oikeuksia minulla on, onko minulla oikeus yöpymiseen vai missä, missä yövyn. Tämä oli absoluuttisten kaoottista siellä. Joten on tärkeää, että lentoyhtiöt myöskin toimivat näissä tilanteissa. Ja sitten myöhemmin minun lentoyhtiöni myöskin toimi, mutta kaksi päivää odottelimme ja oli aika ikäviä päiviä minun lomani lopulla. Ja tavallaan tämä pilasi lomani. Joten tässä lausunnossa on paljon mielenkiintoista ja, ja myönteistä. Myöskin yöpymisten kesto, joka lentoyhtiö pitää korvata. No, 100 tai 150 euroa. Ehkä parhaiten se voitaisiin liittää paikalliseen tilanteeseen. Joissakin maissa hotellit ovat kalliimpia kuin toisissa, mutta tiedän monia lentokenttiä, missä ei voi yöpyä sadalla eurolla. Siellä tarvitaan vähentää 150 euroa, se olisi realistisempi luku. No, me tulemme kyllä tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa. Myös tämä perusta on erittäin hyvä ja tältä voidaan jatkaa työtä. Kiitoksia sitten eh, edustaja Stiida, olkaa hyvä. Eh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Majerille Bankille. Mielestäni tämä yhteistyö tässä tällä hetkellä on erittäin tärkeää. Voimme näin varmistaa, että saamme kaikki asiat eh, hyvään päätökseen, kuten tässä edustaja Hosh sanoi, meillä on aivan liikaa hyvistä ja huonoista kokemuksista esimerkkejä ja tämän lainsäädännön hyvästä ja huonosta toimeenpanosta. Joten olen siis sitä mieltä, että lainsäädännössä aikomus on ollut hyvä, mutta sen toimeenpane on monissa tapauksissa ollut puutteellista. Minulla oli äh, vaalipiirissä eräs kansalainen, joka odotti kymmenen tuntia viivästyksen aikana ja eikä saanut mitään korvauksia sillä. Hän oli varannut lennon osana pakettia ja oli jonkin verran kysymyksiä siitä, kuka oli vastuussa, matkan myynyt taho vai lentoyhtiö, jolla oli teknisiä ongelmia. Vaikuttaa siltä, että se tapahtuu usein ja tämä on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa äänestäjät voivat joutua ongelmiin ja tämä on erittäin hyvä tilaisuus nyt varmistaa, että näin ei enää tulevaisuudessa tapahdu. Monissa näissä tilanteissa on erittäin tärkeää käsitellä sitä, kuka on vastuussa oleva taho. Minulla oli itse asiassa kokemus, kun olin menossa Strasbourgin. Strasbourghan on aivan toinen kysymys sitten vielä. Mutta välittömästi myöhästymisen jälkeen tuolloin saamme vouchereita ja saimme palvelua. Ja tietyissä tapauksissa todellakin tapahtuu niin, että lentoyhtiö teki erittäin hyvää työtä. Kuva ei aina ole niin synkkä, kun ajateltu. Miksipä lentoyhtiöt ähm, eivät voisi kaikki toimia hyvin noudattaa lainsäädäntöä, miksi meillä on niitä, jotka näin eivät tee. On erittäin tärkeää, että me keskustelisimme myöskin hyvistä kokemuksista. Nyt vielä esimerkiksi tämä mainitsemani henkilö 10 tunnin viivytyksen jälkeen ei ole saanut korvauksia tästä asiasta. On kulunut jo vuosi. Haluaisin kiittää teitä jälleen kerran ähm, on hyvä, että me keskustelemme asiasta ja on hyvä, että keskustelemme myöskin julkisella websivulla asiasta, jotta viesti menee läpi äänestäjille ja ajatus, että olemme parantamassa lakia tulee tunnetuksi. Kiitoksia esittelijä, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Kun näin nämä komission ehdotukset, ensin ajattelin, että no tarvitsemme enemmän oikeuksia, että enemmän kuluttajan suojaa, mutta kyllä pidin komission ehdotuksia pettymyksenä, joten kyllä valmistelija on oikein hyviä ehdotuksia esittänyt parannuksia ja mm, ja nämä vaatimukset esimerkiksi lentoken, lentokoneen koko esimerkiksi, no eihän kuluttajilla siihen ole siihen ole vaikutuksessa, vaikutusta, onko hän, minkä, minkä kokoisessa lentokoneessa hän sattuu olemaan. Ja sitten vielä yksi kysymys näiden korvausten suhteellisuudesta, jota Maier on ehdottanut. Minä ö, olen kyllä sitä mieltä, että tämä olisi järjestelmänä liian monimutkainen. Miksi kuluttajat, joilla oli, oli, on sama viivästys, ö, aika miksi heidän pitäisi saada eri ö, tasoista korvausta. Sehän olisi syrjää, syrjintää. Ö, joku ei esimerkiksi välttämättä ole löytänyt halpaa ö, lentohintaa ostaessaan lippuja. Ja ehkä pitäisi myös aineelliset vahingot ottaa huomioon, ja nehän ovat nehän, nehän eivät ole erilaisia sen mukaan, miten paljon lentolipusta on maksettu, joten todellakin Haluaisin, että herra Mayer hieman ottaisi etäisyyttä tähän lähestymistapaan, sillä tämä lentolipun hinnan suhteuttaminen olisi liian byrokraattinen järjestelmä. Se hämmentäisi kuluttajia. Kuluttaja ei tietäisi silloin, mitä, mitä oikeuksia ja minkälaisiin korvauksiin hänellä olisi. Eli todellakin järjestelmä olisi liian monimutkainen. Grazie. Kiitoksia. Yhten komission edustaja Kousen. Haluatteko te vielä kommentoida? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Well, first... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä. Mietintö sisältää erittäin hyödyllisiä selvennyksiä moniin kysymyksiin ja olemme kiitollisia tästä. Me voimme myöskin varmastikin seurata eräitä ehdotuksia esimerkiksi myöhästymisten suhteen. Tässä komission ehdotus ei varmaankaan ollut tarpeeksi hyvä ja olemme valmiita menemään eteenpäin näissä asioissa. Haluaisin kuitenkin korostaa neljää perushuolta, jotka komissiolla on mietinnön suhteen. Ja luonnollisesti nyt puhun vain huolista, jotka koskettavat erityisesti tätä mietintöä. Ei, tämä ei siis ole. Tämä koskee vain asioita, jotka ovat tässä mietinnössä. Esittelijä ehdottaa, että kahden tunnin myöhästymisraja olisi se, jota käyttäisiin sen jälkeen matkustajat saisivat korvauksia, kun lento on myöhässä. Mielestämme tämä menee liian pitkälle. Sitten kohta 44 tässä esittelijä haluaisi vaihtaa asettaa korvaustapaa suhteelliseksi lipun hintaan liittyen. Komissio ei haluaisi muuttaa korvausta, mutta kasvattaa kolmesta tunnista viiteen tuntiin määrä aika, jonka jälkeen korvausta voitaisiin saada. Tämä äh, ajatus on siis eri linjoilla mietinnön kanssa. Joka tapauksessa pitäisi välttää sitä, että tämä ehdotus koskettaisi yölähtöselvityksiä. Anteeksi, että tämä koskettaisi niitä tilanteita, joissa lähtöselvitys evätään. Joka tapauksessa me emme ole sitä mieltä, että tämän korvauksen joka olisi suhteessa lipun hintaan, että sitä tulta voitaisiin käyttää tilanteessa, jossa lähtöselvitys evätään. Sitten tarkistus 53 esittelijä poistaa tämän poikkeuksen olla myöntämättä yöpymistä alueellisissa lennoissa. Tämä ehdotus, joka oli komission esityksessä, on mielestämme tärkeä, sillä jos tämä poikkeus ei ole asetuksessa mukana, tämä tarkoittaisi sitä, että kohtuuton taakka aiheutuisi pienille alueellisille toimijoille. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Nämä ovat alle 250 kilometrin ja alle 80 paikan lentoja. Sitten komissiolla on myöskin huoli tarkistuksen 66 suhteen. Tässä tarkistuksessa esittelijä ehdottaa, että vaihtoehtoinen riidansovittelujärjestelmä ei missään tapauksessa saisi viedä yli 19 vuorokautta ennen kuin vastataan valitukseen. Tämä on aivan eri linjalla muutama viikko sitten hyväksytyn vaihtoehtoisen konfliktin ratkaisun direktiivin ja sen kohdan 25-11 kohdalla Siinä käsitellään hyvin monimutkaisia tapauksia ja aikarajoja niiden kohdalla. Ei ole mahdollista, että tässä ähm, puhumme 19 vuorokauden rajassa tämä olisi artiklan, tämä olisi direktiivin 2013-11 vastainen missään tapauksessa. Lainsäädäntö ei voi ö, ähm, käydä tätä direktiiviä vastaan. Kiitoksia. Niin, musta vielä, että meillä on sitten tarkistusten jättöaika on 9.10. kello 12. Nyt esittelijä saa vielä minuutin puheenvuoron ja vastauksia varten. Olkaa hyvä. Ähm, kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegoille ehdotuksista ja palautteesta ja kiitos myös komissiolle. Meillä on vielä paljon keskusteltavaa. Minulle on tärkeää selventäminen määräaikojen, aikarajojen, matka, tavaroiden, eh, määritelmien selventäminen. Meidän pitää tehdä lainsäädännöstä selvää. Ja sitten menu- ja paluulento. Hyvät kollegat, lentoyhtiöt laskevat lentonsa niin, että jos ostaa menu- ja paluulipun ja maksaa, ö, maksaa sen, niin silloin lentoyhtiölle ei tullut no- normaalisti tappioita. Jos ei sitten käytä menolentoa, niin eihän siitä tule tappiota lentoyhtiölle. Nimittäin onhan kumpikin lento silti maksettu. Jos ei sitten ja jos sitten ei esimerkiksi peruuttaa juuri ennen lentoa, niin kyllähän lentoyhtiön lentoyhtiö voi sitten esimerkiksi luovuttaa tämän paikan toiselle, mutta eihän se tarkoita sitä, että minä menettäisin samalla sitten paluulentoni. Tiedonanti oikeudet ja velvollisuudet, ne ovat tärkeitä ja kaikilla 24 kielellä nämä tiedot pitää saada. Jos olen jumissa lentokentällä jossakin maassa, jonka, jonka kieltä en ymmärrä ja saan sitten tuon maan kielellä lomakkeen, niin eihän se mitään auta. Mehän keskustelemme edelleen tästä rajoittamisesta lipun hintaan me, minähän puhun tästä koko lipun hinnasta, siitä loppuhinnasta, joka on ö, minun lipussani, johon kuuluu ka- kuuluvat kaikki matkatavara ja muu, ma, muut maksut. Eihän se aiheuta byrokratiaa, jos olen maksanut 125 euroa, niin siitä, sen, sen minä saan myös korvauksena. Joten siitä tästä lipun hintaan suhteuttamista meidän kyllä pitäisi edelleen keskustella. Ja sitten nämä slotit ja lentokoneessa odottaminen. Jos sää on huono ja jos lentokoneet pitää poistaa, lentokoneesta pitää poistaa jää, niin kyllähän tästä pilotille ilmoitetaan siitä, että hänen lähtöpaikkaansa on myöhästynyt Nämä eivät ole mitään salaisuuksia, jotka pilotit sitten saisivat tietää vasta juuri aivan viimeisellä hetkellä. Mielestäni kaksi tuntia on tässä kyllä aivan realistinen aikaraja. Ja komissio puhui tästä heti annettavasta ateriaavusta. avusta tässä kollega mainitsi jo, että jos viivästystä on esimerkiksi kaksi tuntia, niin eihän matkustajan pidä silloin ensiksi odottaa noita kahta tuntia ja sitten vasta saada vettä ja jotain syömistä. Eihän, eihän lentoyhtiö nyt tuollaista pienestä ateria-avusta vararikkoon mene. Kuten näette, puheenjohtaja, muutamia asioita vielä pitää selvittää keskusteluissa, mutta olen varma, että saamme kompromisseja aikaiseksi. Kiitos. Grazie. Kiitokset, kiitokset kollegoille. Mennään sitten nopeasti seuraavaan kohtaistuslistalla, joka on äh, sähköinen terveydenhuolto. Joten e, valmistelija on Maria Irokeen Perez. Hän ei näy paljon paikalla. Onko täällä joku muu? Ah, hyvä. Tarsis Ramon on hänen tilallaan. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, gracias, presidente. Eh, sustituyo a la colega. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun kollegani Irgojen Peräsin puolesta. Hän ei henkilökohtaisesta syystä nyt pääse tänne paikalle tänään. Hän pyysi minua esittelemään valiokunnalle kantansa tähän mietintöön, joka käsittelee sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmaa 2012-2020. Aivan aluksi hän haluaisi kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä, jotka ovat esittäneet tarkistuksia erityisesti varjoesittelijöitä hienosta yhteistyöstä ja kovasta työstä. Ja hän myöskin sanoi, että hän on saanut 28 tarkistusta ja ne korostavat asioita, joiden kautta korostettaisiin terveydenhuollon asiantuntijoiden, terveydenhuoltoalan järjestöiden ja potilaiden tilannetta tässä sähköisen terveydenhuollon toiminnassa. Parhaiden käytänteiden välttäminen jäsenmaiden välillä, erityisesti harvinaisten tilanteiden kohdalla. Ja tietotekniikan käytön parantaminen, koulutus, elektronisten järjestelmien käytön tukeminen yleisesti ottaen voi vaikuttaa positiivisella tavalla terveydenhuoltoalaan ja potilaiden tilanteeseen. Esittelijä on luonnostellut kuusi kompromissiesitystä. Ne on jaettu poliittisille ryhmille ja ne kattavat melko lailla kaikki esitetyt tarkistukset. voimme varmastikin uskoa, että saamme täyden tuen loppuäänestyksessä. Kiitoksia. Kiitokset. Annan sitten loistettavan tien puheenvuoro edustaja Pietikäiselle, joka on epp Joka... Thank you. <clears throat> And... Uh, Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä. Olen sitä mieltä, että otamme tässä suuria edistysaskeleita sähköisen terveydenhuollon alalla. On paljon mahdollisuuksia tällä alalla parantaa kansalaisten terveydenhuoltoa ja heidän elämänlaatuaan. Samalla ähm, tällä alueella on paljon yritysmaailmalle mahdollisuuksia Euroopassa. Me EPPssä odotamme innolla tästä mobiiliterveydenhuollon alan ehdotuksia ja tietoihin pääsy ja tietosuoja ja terveydenhuollon raportointi eri maiden välillä sekä yhteensopivuus ja eurooppalaiset foorumit palveluille ovat tässä tärkeimpiä seikkoja. Kaiken kaikkiaan EPP on melko tyytyväinen tarkistuksiin. On vielä kaksi seikkaa, jotka haluaisimme tästä, tässä nostaa esille ja toivottavasti ne voidaan ottaa huomioon. Ensinnäkin kompromissi numero kolme. Tässä tarkistuksessa puhutaan tarpeesta kouluttaa ihmisiä sähköisen terveydenhuollon alalla. Meidän tarkistuksemme 10, alkuperäinen tarkistuksemme puhuu esteettömyydestä, eli järjestelmien pitää olla saavutettavissa kaikille. Kun niitä, jär, niitä suunnitellaan, näitä järjestelmiä, ne pitää suunnitella niin, että myös vammaiset ja iäkkäät ja ehkä matalammin koulutetut ihmiset voivat kaikki lukea nämä tiedot ja hallinnoida tietoja itse. Tämä on tärkeä seikka. Me puhuimme jo verkko, julkisten, julkisten elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta, ja tämä on todellakin tasa-arvokysymys. Toivomme siis, että tarkistus 10 EPPltä voidaan ottaa huomioon, siellä koulutus aspekti ei tätä asiaa kata. Toinen seikka sitten on kompromissi kuusi. EPPssä emme näe, että raportointi vuosittain loisi mitään etuja, joten haluaisimme painottaa tässä itse ohjelman e- edistämistä ja kehittämistä ja sitä, että raportointia tapahtuisi joka toinen vuosi. Tämä on siis tarkistuksessa numero kuusi. Siihen halusin vielä kiinnittää huomionne. Muut keskeiset seikat on tässä katettu. Halusin vain korostaa sitä, että henkilökohtaiset potilastiedot, niiden pitäisi olla sähköisiä ja kaikilla potilailla pitäisi olla pääsy tietoihin ja niiden pitäisi olla korkealla tasolla tietosuojattuja ja, ja potilaalla itsellä pitäisi olla pääsy niihin ja riippumatta siis siitä, että onko missä maassa on, kun kehitämme tätä järjestelmää, niin käyttäjien pitäisi olla myös mukana kehittämässä ja komission roolin pitäisi olla – jakaa parhaita käytäntöjä ja taata yhteen toimivuus ja riittävät resurssit järjestelmien kehittämiselle eteenpäin. Kuten mainitsi, tietosuoja, kuten kaikissa sähköisissä palveluissa, on täysin keskeinen kysymys. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi edustaja Parvanova, ALDE, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, I would like to thank... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä ja kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet hyvää yhteistyötä. Tietenkin pyrimme löytämään johdonmukaisia kompromissitarkistuksia yhdessä. Katson tässä vain tärkeimmät kohdat läpi, joista tällä hetkellä työstämme yhteistä kantaa. Onneksi niitä vaan, meitä vaan 28 ja meillä on kuusi kompromissitarkistusta ja ALDE tukee niitä kaikkia. Erityisesti, että annetaan se selkeä viesti, miten voidaan parantaa vaikka koulutuksen avulla järjestelmää ja näin voidaan vähentää sitten myöskin epätasa-arvoa. Ja pitää katsoa myöskin terveydenhuollon kuluja näin kriisiaikoina ja myöskin ne, missä katsotaan valvottua tietokantaa, joka on pk-yrityksille suunnattu, että luodaan turvallinen ja yhteen sopiva tieto, tiedon tallennusjärjestelmä. Täällä on erityispantu sen suhteen, että sähköinen terveydenhuolto, sen pitäisi ottaa myöskin huomioon mahdollinen syrjintä tai saatavuuden eh, eriarvoisuus. Eli tarvitaan rajojen välistä tai <laughs> yrittävää yhteistyötä EU- sekä kansallisella tasolla. Nyt tulee sitten tarkistukseen seitsemän edustaja Peresiltä. Olen samaa mieltä tämän esityn kannan kanssa, että tämä asia voittaisiin ehkä paremmin ottaa ENVI-valiokunnassa esille. Ja periaatteessa hyväksyn sen, että jos hyväksymme IMKossa selkeän kannan, niin sitten saamme vastaavassa valiokunnassa, eli Envissä myöskin meidän kantamme paremmin läpi. Kiitoksia. Kiitoksia. Muita varjoesittelijöitä en näe täällä salissa, joten annan komissiolle, jos Abeloselle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Bruce de la DG Connect uh, Health and Wellbeing eh, Kiitoksia. Kiitoksia näistä kaikista huomioista. Minulla oli muutamia asioita, jotka kirjasin ylös ja joita itsekin halusin kommentoida. Tämä vihreä kirja, se pitäisi saada hyväksyttyä ennen vuoden loppua. Meillä on myöskin eri sidosryhmien kuulemiset niin, että komissiolla ja muilla toimielimillä olisi selkeä kuva siitä, mitä tulisi ja mitä ei tulisi toteuttaa lainsäädännön kautta. Tämä, olisi, tämä on siis hyvillä linjoilla tällä hetkellä. Olemme toteuttamassa arviointia, joka kahden vuoden välin meillä on sähköiseen terveydenhuoltoon liittyen seurantaa, jotta voisimme siis havainnoida, minkälaisia tuloksia toimillamme on ollut. Ja myöskin koulutuksen suhteen tarkoitus on varmistaa, että syrjintää ei esiinny ja meillä on parhaiden käytänteiden vaihdanta järjestelmän terveydenhuollon sähköisen verkoston kautta. Se tulee yhdistämään eri jäsenmaat, jotta voisimme toimia niin, että ne voisivat yhä enemmän vaihtaa parhaita käytänteitä ja perustaa kokemuksessa todellisiin projekteihin. Kiitoksia. E Kiitoksia. Sitten edustaja Karsis Ramon. Voitte pitää minuutin loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Manifesto. Kiitos puheenjohtaja. Olen todellakin hyvin tyytyväinen tästä laajasta yhteismieli, yhteisymmärryksestä ymmärryksestä poliittisten ryhmien välillä tässä asiassa. Haluaisin kommentoida tarkistuksia kolme ja kuusi. Tänä aamuna juuri ennen komite- tämän valiokunnan kokousta me teimme uuden luonnoksen näistä tar- kompromissitarkistuksista ja yritimme ottaa EPPn ehdotukset mukaan. Kun pidämme tämän mielessä, niin varmasti on mahdollista päästä sopimukseen näistä uusistakin kompromissitarkistuksista. Komissiolle haluaisin vielä sanoa, että on hyvä uutinen, että vihreä kirja saadaan päätökseen ennen tämän vuoden loppua. Siinä kaikki, kiitos. Grazie. Ricordo che... Kiitoksia. Muistan, että tästä äänestetään sitten maanantaina ja sitten mennään seuraavaan kohtaan, joka on sitten kolmosin maiden tavaroiden ja palvelunpääsunionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen analyyssi. Tässä on esittelijänä, valmistelijana edustaja Engel. Teillä on puheenvuoro. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja täällä puhun nyt englantia. Markkinoille pääsy säädöksissä on monia asioita ja periaatteita, jotka tekevät tästä asiasta vaikean tällä hetkellä. No, minä voisin arvioida, mitä olen saanut tähän mennessä ja miten aiomme jatkaa tästä. Me olemme saaneet melko suurin määrän tekstiehdotuksia, jotka menivät minusta kyllä pidemmälle kuin tämä valiokunnan toimikenttä. Ja koska minun alkuperäinen versioni eh, tehty sen mukaan, että me olisimme tässä vastuuvaliokunta, niin oikeastaan ainoa tapa tässä edetä tuottavasti niin on nyt oikeastaan vähän vaikeaa jopa ajatella neuvotteluja elementeistä kollegoiden kanssa, jotka ovat tehneet täällä tekstiedotuksia asioihin liittyen, jotka ovat pidemmälle kuin IMCO-valiokunnan toimiala. Ja toinen asia. Täällä on muutama kollega, jotka tämän vasemmallani, ja heidän aloitteita, joilla pyritään lähettämään ehdotus takaisin Tietenkin voin ymmärtää tämän kannan, mutta en, se ei ole minun kantani. Tämän takia en halua jatkaa tällä tiellä ja en myöskään jo tukea tällaista ehdotusta. En tule poistamaan tätä niiden ihmisten takia Tietenkin voi sitten äänestää sitä vastaan loppujen lopuksi, mutta tämä ei kuitenkaan ole minun kantani, enkä suosittele tämän kannan noudattamista. Sitten asiasta muutama kommentti vielä. Kuten me kaikki tiedämme tässä asiassa, on aika paljon ristiriitoja saksalaisten ja ranskalaisten välillä. Tällä hetkellä tuen enemmänkin ranskalaisia, mutta tämä ei tarkoita niinkään sitä, että tuen kaikessa heitä. Mutta täällä on tiettyjä aloitteita, jotka vastavuoroisuuden ja vastaavanlaisten asioiden suhteen, jotka minusta ovat hyviä, jotka vaan antaisivat myöskin lisäarvoa tekstille, joka meillä on käsittelyssä. Ja Rafael, mä olen pahallani, puhut tällaista alhaista tarjouksista, joka on nyt tässä poistettu, ja puhumme tässä, tämä ei tule takaisin tänne julkisten hankintojen välineeseen enää ihan johdonmukaisuussyistä. Ja johdonmukaisuussyyt myöskin, jotka johtavat myöskin nyt siihen, että minun pitää myönteisesti arvioida niitä tarkistuksia, jotka on tehty siinä mielessä, että tämä ehdotus olisi sen julkisen hankintojen ja tarjouskilpailutekstin kanssa, joka on äänestetty aikaisemmin. Tietenkin on osa myöskin INTA valiokunnan kokonaispaketti, joka tulee tähän mukaan, heidän valmistelijansa toiveesta, että tässä on nämä kaksi asiaa ovat johdonmukaisia keskenään. Tämä on hyvä juttu. Tässä melkein kaikki asiat, jotka halusin todeta tässä vaiheessa. Ja odotan nyt tässä innolla teidän kommentteja. Kiitoksia. Bene, grazie. Kiitoksia. Sitten Varjo esittelet. Eikä demokraattisesti aloittaa Barbara Vain, olkaa hyvä. Ja, herra Engel, Hyvä herra Engel, hyvät kollegat. Se, joka on lukenut nämä tarkistukset läpi, on varmasti jo huomannut, että sosiaalidemokraatillakin on tiettyjä ongelmia asian suhteen. Sanon aivan avoimesti, eihän se ole mikään salaisuus, että meidän ryhmässämme on osia esimerkiksi ö, Etelä-Euroopasta ja Ranskasta ja Pohjois-Euroopastakin, jotka tukevat tätä, äm, säännöstely, tätä, tätä, näitä säännöstöjä. Äm, ja sitten minä muun muassa olen hieman skeptisempi. Mehän olemme huomanneet, miten vaikeaa on esimerkiksi Kiinasta tulevien aurinkopaneelituotteiden kieltäminen ollut, ja olemme joutuneet siinä taas perääntymään, koska me nyt tästä asiasta teemme vain lausunnon, niin meille, meidän mielessä meidän pitäisi antaa tämän mennä läpi, ja sitten täysistunnossa voidaan reagoida. Minä siis olen rajoittunut tässä nyt vain niihin seikkoihin, jotka ovat meille erityisen tärkeitä, eli työmarkkinasäännöt ja työelämästandardit. Johdonmukaista pitää olla, että niin, että jo päätetty lainsäädäntö heijastellaan tässäkin. Sosiaaliset säännöt, työlainsäädäntö ja työsuojelu ovat tässä tärkeitä ja ja sen, se, tarvitaanko tätä direktiiviä ylipäänsä, no siinä, se on minulle edelleen aivan kysymysmerkki. Kiitoksia Barbara. Sitten edustaja Ryyle, vihreän edustaja, olkaa hyvä. Ikävä kyllä aikaisemmin ette nähneet minua aikaisemmin. Aikaisemmin se ei ollut tärkeää, mutta tässä se on tärkeää, että minun ryhmäni kanta tulee selkeästi esille. Me olemme erottaneet hylkäämistä ja tulemme myöskin äänestämään hylkäämisen puolesta kokonaisuudessaan. Tässä emme ole jakaantuneita, ainakaan tässä jaostossa tai valiokunnassa olemme kaikki samaa mieltä, että komission vaikutusarviointi ei riitä tämän direktiivin perusteluksi ja olemme myöskin sitä mieltä, että tämä direktiivi on väärä tapa katsoa tätä aihetta, siis kansainvälistä kauppaa. Ja jos ottaa julkisen hankinnat vielä mukaan tähän kansainväliseen kauppaan, niin kyllä julkisten hankintojen byrokratia tulee niin raskaaksi, että tämä ei kyllä tue tavoitetta, joten tämän takia direktiivi pitäisi vetää pois ja tulemme äänestämään tämän puolesta. Kiitoksia. Edustaja McClarkin ECRstä, olkaa hyvä. Thank you. Um, Kiitoksia hyvät kollegat ja herra Engel, kuten tiedätte, minä olen vastustanut suuresti tätä ehdotusta sen kokonaisuudessaan ja käsitän, että muille kollegoille on vaikea torjua asiaa, mutta on selvää, että tarkistusten kautta on pyritty sulkemaan pois asioita, joita ei voida hyväksyä. Esimerkiksi elintarvikkeeseen liittyen. Tässä on edustaja Hoilen kanssa samaa mieltä. Esimerkiksi vastustamme komission tätä pois sulkuehdotusta, vaikka meidän syymme voivat olla hiukan erilaiset. Tässä artikla 6 tarjouskilpailujen poissulkeminen kolmansien maiden toimijoiden osalta. Vaikka tällainen tarjouskilpailu koskettaisi Euroopan unionin alueella toimiva yritys. Tämä mielestäni uhkaa meidän kilpailukykyämme, uhkaa meidän yrityksiämme ja va- tulee vaikuttamaan hintoihin. Mielestäni on va- väärin tällaista ehdottaa näinä niukkoina talousaikoina, ja kuten kollega tässä äm, ehdottivat, he tulevat tukemaan minua. Minulla tulee olemaan tukea tämän artiklan kaatamisessa. Myöskin artikla 7 luo liiallisia taakkoja viranomaisille, kun käsitellään näitä epänormaalin alhaisia tarjouksia. Me emme halua monimutkaistaa jotta hyvin monimutkaista julkisten hankintojen prosessia. Meidän tulisi tarkastella sitä, kuinka prosessin pituus kuinka tämä vaikuttaa prosessin pituuteen. Kiitoksia nyt, Frank. Mielestäni tämä myöskin Inta valiokunnassa vaikuttaa olevan ja valiokunnassa vaikuttaa olevan tässä jonkinlaista liikevoimaa. Meidän tulee tarkastella sitä, kuinka voisimme ähm, käsitellä niitä välineitä, joita meillä on ja olen tyytyväinen siihen, että kansainvälisen kaupan valiokunnassa nämä asiat ovat edenneet oikeaan suuntaan. Me käytämme nyt väärissä syystä väärään aikaan eh, väärää ehdotusta ja minä olen kyllä yhä kantani takana. Grazie, kollega. Kiitos. Seuraavaksi herra Ballassaare. Grazie, presidente. Io vorrei... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin tässä nyt mennä hieman syvemmälle tässä asiassa. Olen nimittäin sitä mieltä, että meillä on eri mielisyyksiä eri kysymyksistä. Ehkä voidaan jopa sanoa, että on olemassa kaksi erilaista Eurooppaa alkuperämerkinnät, julkiset hankinnat, vastavuoroisuus tarjouskilpailuissa. Tässä on ideoita, joita ei vain saa saman katon alle tungettua. 12 miljardia euroa vuodessa komissio sanoo, että menetetään näillä sektoreilla, joilla olemme aina olleet johtavia esimerkiksi rakennusalalla ja raideliikenteessä. Tuhannet työpaikat myös menetetään. Vuodesta 2003 kiinalaisilla on ollut jo omat lausukke, lausekkeensa. Jos ei osta kiinalaisia tuotteita, ei voi sijoittaa maassa eikä myös saa perustaa tuotantoa. Ja amerikkalaiset, sehän on, Amerikan on myös, Yhdysvallathan on myös konservatiivinen, protektionistinen maa. Sielläkin on prote, protektionistisia toimenpiteitä toteutettu – ja tämä menee aina vain pidemmälle. Eli ostetaan aina tavaroita ja palveluita samasta äh, maasta. Niin vapaat markkinat niiden, niiden nimissä sitten tehdään ihan mitä tahansa, saa mennä mihin tahansa ja tehdä mitä tahansa, mutta mihin, mihin tässä nyt sitten päädytään? Mihin, mihin, miten Eurooppa voi jatkaa tällä tiellä? Me puhumme tässä kansallisista eduista. Ei tässä ole kyse EU-eduista, vaan kansallisista eduista. Jotkut maat ovat sitä mieltä, että asiat ovat hyvällä mallilla tai menevät hyvään suuntaan, mutta mielestäni tämä on kestämätöntä. Katsotaanpa sisältöä. Artikla 6. Joitakin tarkistuksia on esitetty tästä kohdasta artiklan, koko artiklan poistamisesti. Frank, tämä on asetus, joten asetus on sitovampi kuin direktiivi asetus on pelote, se ei ole rajoittava, jos hankinta viranomainen valtuuttaa kolmannet maat, jos tavaroiden palveluiden arvo on yli 50 prosenttia koko tarjouksen arvosta, niin oletteko sitä mieltä, että tämä on protektionistinen toimi? Mielestäni tämä on vähimmäismäärä, joka pitäisi hyväksyä, jotta voimme var- varmistaa kestävän kehityksen. Mehän aina puhumme kestävästä kehityksestä ja haluamme taata sen, että yritykset, jotka tulevat EUn alueelle töihin, kunnioittavat tätä olemmeko nyt sitten sitä mieltä, että vain EU-yritysten pitäisi ajatella kestävää kehitystä? Miksi kolmansien maiden ö, yritykset saisivat tulla EUn alueelle ja tehdä asiat aivan toisin? Ei tämä mielestäni vaikeuta vapakapasopimuksia tai markkinapääsyn vastavuoroisuutta. Komissio haluaa nämä toimet, jotta muut voivat avata markkinansa meille, mutta eivät hän muut avaa markkinoitaan, markkinoitaan meille. Jopa BRIC-maat sulkevat markkina, markkinansa. No, ja me sitten kiulimme eroon artiklasta 6 ja artiklasta 7 hankinnataan sitten eroon aivan kaikesta ja avataan kaikki markkinat. Kaikki uhrataan niin sanotuin vapaiden markkinoiden alttarille va- vapaissa val- markkinoilla vapaissa markkinoissa ei kuitenkaan ole kyse tästä. Vapaan markkinat johtavat vaikeuksiin. Artikla 7 poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset. Me olemme samaa mieltä tästä muiden valiokuntien kanssa. Talouden toimijan pitää selittää hinnat ja maksut, jos ne ovat yli 20 prosenttia alhaisempia kuin toiseksi tulleen tarjouksen hinnat. Tämä tarkoittaa, että yritykset menettävät kilpailukykynsä. Tätähän tapahtuu koko ajan. Joka, pää, joka kerta pyydetään lisätietoja ja sitten yrityksille tulee vain lisää byrokratiaa, mutta eihän se ole todellisuudessa tässä, vaan kyse on avoimuudesta ja siitä, että julkisten hankintojen markkinoista tulisi selkeämmät ja siitä, että annetaan vastavuoroisuutta. No, kilpailijamme puolustavat itseään ja me taas ajattelemme, että koko markkinan avaaminen olisi paras tapa puolustaa itseämme. Tämä, tiedän, että tämä on yksinkertainen kanta tästä asiasta, mutta pitää olla varovainen. EUlla pitää olla oikeanlaiset välineet, jotta vastavuoroisuuden avoimen ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteet kunnioitetaan. Kiitoksia. Sitten Euroopan komission edustaja puheenvuoron. Kuka heistä haluaa puhua? Nyt mä saan vähemmän aikaa kiinni, joten Minäkin olen tässä kuunnellut tätä keskustelua ja suurella mielenkiinnolla. Ja oikeastaan ongelma ei ole niinkään nämä tarkistukset, joihin tässä viitataan, jotka ovat pelkästään oikeastaan luonteeltaan kulttuurisia, jos voidaan käydä tätä sermiä tässä. Vaan meidän pitää nyt kaikkia nyt sitten yhdessä työstää ratkaisut, voidaan taata sen, että markkinat toimivat yhtenäisellä tavalla, koska me uskomme kyllä markkinoihin, mutta ongelma on se, että jos luodaan jotain vaikka jotain vaikka jotain, jotain oikeuksia, vaikka ihmisten työoikeudet ja tällaiset, tai sitten jos puuttuu vastavuoroisuutta jäsenvaltioiden kesken tai suurten toimijoiden kesken maailmassa Euroopan ja nousevien maiden kesken, tämä saattaisi aiheuttaa huonommat markkinat, koska tässä ei ole silloin vastavuoroisuutta taattu. Joten me vaadimme sitä, että pitää antaa myöskin toimintaa mahdollisuus markkinoille, mutta, mutta pitää toimia myöskin siellä oikein. Koska ei ole oikein, että jos, jos ei kaikkia koske samat säännöt, niin nämä ovat kyllä väärät, vääränlaiset markkinat. Joten meidän pitäisi miettiä tätä. Meidän pitää miettiä kyllä, että vastavuoroisuutta, sekin on tärkeää, ja tehdä sellaisia päätöksiä, että ottaa huomioon eri sektorit ja katsoa myöskin siellä vallitsevia olosuhteita. No, tämä on juuri ero Euroopan ja muun maailman välillä, mutta uskon, että tämä koskee myöskin unionin sisäisiä suhteita tämä tilanne, jossa olemme olleet viimeisenä kuukausina. Täällä on tietenkin tarjottu paljon ratkaisuja, joita ei voi enää puida pelkästään tässä valiokunnassa. Ja niitä ei saa aliarvioida. Sitten edustaja Vaile ja tämäkin kollega Ryyli. Olkaa hyvä. Barbara ensin. No, no, Lyhyt huomio vain. Hella Bar- intohimoisen puheenvuoron jälkeen, joka puolsi tätä asetusta, haluaisin kyllä sanoa, että jos asiat olisivat näin kuin te taloudellisen tilanne näette Euroopassa, jos tilanne todella olisi sellainen, niin Saksalla ei olisi konepaja, autoja, kemianteollisuuden alalla mitään mahdollisuuksia viedä tavaroita BRIC-maihin, nouseviin talouksien maihin, Kiinaan ja kehittyviin maihin. Se tosiasia, että me Saksassa ja muissa teollisuusmaissa meillä on niin paljon vientiä, se on todiste siitä, että me emme mitenkään eristäydy näissä maissa. Mielestäni tilanne ei ole niin traaginen kuin mitä te esitette. Muuten Saksassa talouskasvu olisi miinusmerkkistä. Edustaja Ryylä, olen edustaja Weilerin kanssa samaa mieltä ja myöskin komission lukuja voidaan arvioida hyvin varovaisesti, koska aina on olemassa erilaisia lukuja, kun katsotaan vaikka kolmansien maiden pääsyä eurooppalaisille hankintamarkkinoille. Tästä on erilaisia lukuja, mutta oikeastaan haluan puhua ihan toista asiasta. Tietenkin työlainsäädäntö on tärkeä asia, mutta tämä lukee sitten näissä myöntämissä lainsäädännön osissa, joten tämän takia en näe nyt mitään lisälainsäädännön tarvetta tähän, koska meidänkin pitää pitäytyä tietenkin tässä direktiivin toimialassa, eikä nyt muuten luodaan päällekkäisyyttä, ja tämä on myös aivan turhaa. Tämän pitää mennä yleisiin direktiiveihin, jotta myöskin eurooppalaiset tarjoajat sitten pitäytyvät työlainsäädännössä, kuten ulkoisetkin, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta. Tämä on tietenkin tehtävä niissä kyseisissä direktiiveissä. Kiitoksia edustaja Schwab, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja olen arvostetun kollegan herra Baldassaaren kanssa puhunut tässä muissa yhteyksissä jo useita kertoja ja puheenjohtaja, te italialaisena meppinä varmasti olette samaa mieltä siitä, että pitää huolehtia siitä, että taloudellinen kehitys koko EU:ssa on myönteistä. Siksi olen sitä mieltä, että meidän pitää ottaa huomioon se, että eri jäsenvaltioissa on erilaisia kokemuksia ja myös eri alueilla, niillä alueilla, joilta mepit tulevat kukaan, eivät myöskään saksalaiset saa tehdä sitä virhettä, että he uskoisivat, että kaikki on niin kuin heidä, heillä kotonaan, mutta italialaisetkaan eivät saa tätä virhettä tehdä. On itsestään selvää, että EU:ssa on alueita, jotka syistä, joita pitää vielä tarkastella tarkemmin, ovat ö, huonommassa asemassa kriisissä. Ö, Kiinassa esimerkiksi on tällaisten luksuspukujen, miesten pukujen ö, valmistamisessa hyvä vaine, mutta siksi en ole sit, kuitenkaan en ole sitä mieltä, että tämä olisi italialaisten pukuvalmistajien tapioiden syy. Ö, minä olen sitä mieltä, että totuus on, on tässä keskikohdalla kuluttajien ja kansalaisten etujen mukaisesti, jotka etsivät työpaikkoja, jotka haluavat hyötyä globalisaatiosta. Heidän etujensa mukaisesti meidän pitäisi löytää ratkaisuja eikä pelkästään valittaa. Ja jos herra Ballestaarikin voisi tehdä, antaa rakentavaa, tehdä rakentavaa yhteistyötä tämän lausunnon suhteen, niin se olisi hienoa. Si, Baltasar. Kiitoksia puheenjohtaja. No totta kai käytän vielä mahdollisuutta hyväkseni. Kiitoksia Andreas, että ymmärrät myöskin Italian edut. Haluaisin vain pelkästään, että edusta niitä pelkästään täällä. Haluaisin vain kertoa edustaja Weilerille, että puhumme nyt vien, emme puhu nyt tässä vienistä, vaan puhumme erityissektorista, julkisista hankinnoista, ja haluaisin näin myös selventää sen, kun täällä puhutaan sitten saksalaisista, italialaisista. Ei, minä puhun eurooppalaisena. Minun maani vie miljardin arvosta, ei pelkästään pukuja, vaan myöskin koneita, teollisuuskoneita, autoja, tietokoneita. Emme ole pelkästään <laughs> takkeja ja kenkiä. Totta kai, mutta no, tämä on ihan toinen asia oikeastaan. Nyt puhumme tässä hankinnoista, rakennustöistä – ja nyt jos asiaa pitää katsoa vähän laajemmin, niin jos me viemme paljon, niin emme saa tehdä mikään esteitä ei meidän kauppaamme, koska muut taas suuttuvat tekevät omia esteitään sitten. No tämä on paljon jotenkin geopolitiikkaa, mutta tämä ei mitenkään hankintoihin. Minusta puhunkin nyt sitten tällaista hankinnoista näissä maissa – näissä muissa maissa Kiinassa ovat tällaisia. Jos menette rakentamaan Kiinaan tekemään autopaanaa vaikka, niin tiedättekö mitä he vaativat siellä? He vaativat tiettyjä asioita. No, mehän ei vaan mitään täällä. Ja vastavuoroisuushan on se periaate. Se on todellakin se ongelma tässä asiassa, jota ei voida sitten ylittää miljardeilla euroilla koska <laughs> muuten, koska voimme sitten ostaa vain köyttä ja hirttäytyä. Komissio, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Uh, Anders for... Paljon kiitoksia. Edustan Digitradia. Uskon, että äskeinen analyysi nykyisestä tilanteesta Paltasarjata on erittäin lähellä komission analyysiä, kun me tämän ehdotuksen teimme jo vuosia on, muutamia vuosia nyt käsitetty, että olemme tilanteessa, jossa on paljon vaikeuksia. Meillä on aktiivisia neuvotteluja kauppakumppaneiden kanssa, mutta on vaikea saada ne sitoutumaan hankintoihin vakavasti. Kun tätä suunniteltiin, me pohdimme kysymystä, miksi näin on. Ja tämä havainto, tämä itse asiassa usein kuudemme kauppakumppaneilta oli se, että he ymmärtävät, että meidän yrityksemme puhumme meille pääsyongelmista, mutta eivät meidän yrityksemme meiltä pyydä parempaa pääsyä eurooppalaisille markkinoille. Jos me nyt olemme sellaisessa tilanteessa, jossa meidän toimijamme eivät ole kovinkaan tyytymättömiä nykyiseen tilanteeseen, miksi me neuvottelisimme teidän kanssanne, he sanovat. Eli heillä on hyvin vähän kimmokkeita neuvotella, ja tämä on se dynamiikka, jota me haluaisimme muuttaa sortumatta toiseen äärettömyyteen siihen, että sulkisimme markkinoita. Me pyrimme nyt luomaan selkeitä linjoja, ne jotka viittasivat ongelmiin itse asiassa pyrkivät käsittelemään ongelmia, joita ei ole olemassa. Euroopan yritykset menestyvät erittäin hyvin ulkomarkkinoilla. Tarkoituksena on tässä olla suhteessa vain niihin maihin, joissa on syrjiviä käytäntöjä Euroopan unionin yrityksiä vastaan. Meillä ei ole intressejä, eikä tämä lainsäädäntö edes tähtää siihen, että loisimme ongelmia, joita ei ole olemassa. Euroopalla ei ole tietyillä markkinoilla mitään pääsyongelmia, mutta tämä lainsäädäntö ei kosketa niitä. Ja meillä on suunniteltu järjestelmä siihen, kuinka markkinoita käsitellään. Tämä 15 miljardia, joka koskettaa jo olemassa olevia markkinoita, pysyy yhä avoimena vastavuoroisesti. Nykyisen tilanteen analyysi siis osoittaa tätä. Ja nyt palaisin vielä joihinkin kysymyksiin liittyen siitä, minkälaisia vaatimuksia on pääsylle Euroopan markkinoille. Jos me tarkastelemme näitä kysymyksiä, ähm, ne liittyvät siihen vaikutusten arviointiin, jonka me olemme Euroopan parlamentille tehneet. Meidän tulee tarkastella sitä, kuinka ulkopuoliset yritykset päästessään markkinoille ottavat mukaan myöskin ne tytäryhtiöt, jotka sijaitsevat Euroopassa. Jos tarkastelette tilannetta, havaitsette, että nämä tytäryhtiöt jotka sijaitsevat Euroopassa, kattavat noin 45 prosenttia julkisten hankinnoiden markkinoista tällä hetkellä. Tämähän on sinänsä kilpailun vastaista, mutta kun havaitsemme, että kolmannet maat sulkevat markkinoita ja kun korostetaan erityisesti kasvavia ongelmia Kiinassa siellä vuosien ajan, ja muissakin maissa, joiden kanssa meillä ei perinteisesti ole ollut hankaluuksia. Maat ovat reagoineet kriisiin sulkemalla markkinoita ja me voimme joko sulkea silmämme tältä tai voimme todeta, että meidän tulee varistautua paremmin, jotta meillä olisi oikeanlaisia argumentteja, kun neuvottelemme näiden kauppakumppaneiden kanssa niin, että meillä olisi heille joitakin vahvoja kimmukkeita, etteivät he ottaisi tätä pääsyä markkinoille jonkinlaisena itsestäänselvyytenä. Voisimme sanoa heille, että eh, he nauttivat markkinoista, mutta jos he rajoittavat meidän pääsyämme markkinoille, meillä on välineitä ja me voimme käyttää näitä välineitä tilanteen tasapainottamiseen, mutta me emme tietenkään käytä niitä sellaisia kumppaneita vastaan, jotka eivät syrji välillä. Tämä vaikuttaa keskusteluun kuvitellaan välillä, että tämä väline koskettaa kaikkia kumppaneita ympäri maailman, mutta tämä väline on suunniteltu tarkasti juuri niin, että se kohdistuu niihin maihin, jotka tekevät vakavia syrjintätoimia, jotka luovat eurooppalaiselle teollisuudelle pääsyongelmia markkinoilleen. Tässä meitä kiinnostaa se, kuinka äm, esittelijä tulee näitä monia erittäin monia tarkistuksia käsittelemään. Me otamme yhteistyötä hänen kanssaan, mutta perustilanne tällä hetkellä on se, että ongelma on olemassa. Me tarjoamme siihen ratkaisua ja me olemme valmiita etenemään. Suurin huoli, joka meillä on, on se, että välillä ei ilmeisesti käsitetä, että ongelma on olemassa ja että se pahenee. Tähän me olemme räätälöineet ehdotuksen, mutta teemme esittelijän muiden kanssa yhteistyötä. Monia mielenkiintoisia ajatuksia on jo ilmaistu. Voimme rakentaa eteenpäin ja nyt en mene tässä vaiheessa mihinkään suurempiin yksityiskohtiin. Kiitoksia. Grazie Leif. Kiitoksia Frank. Sergio. Kiitoksia. Jos on Italian kollegalle, haluaisin todeta italiaksi, että minun mielestäni se kaikki, mitä totesitte, on totta. Mutta se ei nyt oikein liity tähän keskusteluun, aika minun mielestäni. Ongelmat, jotka eurooppalaisille yrityksille saattaa olla myynnissä ulkomaille, ovat samoja ongelmia jotka liittyvät hintaan tai muihin tekijöihin, koska emme ole tarpeeksi kilpailukykyisiä. Tämä tietenkin haittaa meitä. Mutta sitten kiinalaiset, amerikkalaiset, venäläiset, muut, kun he päättävät sitten soveltaa niin sanottua ostaa kotimaista politiikkaa, niin ovat silloin kansoja, ja me taas emme ole tavallaan kansa. Tämä on se ongelma. Vaikkakin kauppapolitiikka on EUn toimivalaa, mutta pääasiassa kuitenkin oikeastaan tosiasiassa jäsenvaltiot itse puolustavat omia etujaan. Tässä italialainen, britti, saksalainen tietenkin pyrkii katsomaan tätä omalta näkökulmaltaan ja taistellaan myöskin, ehkä myöskin näitä suhteessa Kiinaan. Ja ne ovat ne eurooppalaisen politiikan realiteetit, joita emme voi tällä tekstillä ratkaista, eikä se liitykään tähän tekstiin millään tavalla. Minusta tämä tekstiehdotuksen lähestymistapa on edelleenkin validi. Nyt tulee sitten, sitten onko järkeä vai ei, että tällainen väline on valittu. Minäkin uskon ja totesin sen jo alussa, että emme tule, tule markkinoille pääsyrajoituksia ratkaisemaan, joita meillä on tässä Euroopassa tai muualla tämän tekstin avulla. Se pitää ratkaista neuvottelemalla hallitusten välisillä hankintamenettelyneuvotteluja, niin se pitää olla tietenkin tiukkana. Euroopan unionin taholta kansainvälisellä kentällä, kun pyrimme saamaan asiamme läpi viedyksi, Se ei tule tapahtumaan tällä välineellä. Muistan, kuin tämä väline lähti liikkeelle, ja silloin käytiin keskustelua, ja tämän valiokunnan puheenjohtaja Harbour keksi jossain vaiheessa luvun että ehkä 30 tapausta ovat tämän tekstin kattamia vuodessa. Eli tämä ei tule ratkaisemaan kaikkia asioita, mutta se on nyt pöydällä. Meidän tulee pitää se sellaisena, ettemme kaadu sen kanssa, mutta me varmaankin tiedämme kaikki, että tulevaisuus menee tähän neuvotellaan tiukemmin, kun tulee kysymys julkisista hankinnoista. Ja tämä on meidän lähestymistapamme. Ja koska meidän valiokuntamme antaa kuitenkin lausunnon tähän, ja tiedän myöskin, että Inta ja heidän esittelijänsä eivät ole tulisieloisia – puolesta puhuja sen edestä, että tämä teksti tulee ratkaisemaan kaikki ongelmat, joten olen luottavainen. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Nyt näin voimme palata jälleen aiheeseen. Ja haluaisin vain rauhoittaa saksalaisia. Ei tässä ole mitään italialaista tai saksalaista kantaa tähän asiaan. jos tällaista olisi, tästä olisi epäilyskin, niin olisin kyllä pitäytynyt puheenvuorossani hiljaa. No sitten mennään viimeiseen kohtaan esityslistaan, joka on edustaja Koratsa Piltin ehdotus liittyen petoksiin elintarvikeketjussa ja niiden valvonta. Olkaa hyvä. Uh, dear colleagues, this opinion is about Kiitoksia puhunut englantia. Tarkoituksena, hyvät kollegat, on tässä kasvattaa luottamusta elintarvikkeiden sisämarkkinoilla. Niin kutsutun hevosen lihaskandaalin jälkeen monet kansalaiset ovat huolissaan, he ovat hämmentyneitä ja he ovat sitä mieltä, että meidän tulisi sulkea rajat lihalta, joka tulee muilta eurooppalaisilta mailta. He eivät enää luota siihen, mistä ruoka tulee, kuinka se on tuotettu, ja mielestäni heillä on oikeus tietää, mitä he syövät. Hyvä puheenjohtaja, mielestäni tässä kyseessä ei ole se, että meillä olisi uutta lainsäädäntöä tai muuta lainsäädäntöä. Meidän tarkoitus taata tasapuoliset toimintaolosuhteet kaikille toimijoille ja samalla taata se, että erittäin korkeat elintarvikestandardit Euroopan unionissa turvataan. Tässä haluaisin kiittää Euroopan komissiota, sillä varoitusjärjestelmä, joka meillä Euroopan unionissa on, toimii erittäin hyvin ja koordinaatio, jota komissio harjoitti jäsenmaiden välillä, jäsenmaiden elintarvikeviranomaisten välillä toimii erittäin hyvin. Komissio pystyy reagoimaan nopeasti ja erittäin monia DNA-testejä toteutettiin ympäri Eurooppaa, että voisimme tote- taata kansalaisille sen, että tämä ei ollut ö, minkäänlainen elintarviketurvallisuuskriisi. Kyseessä oli väärien merkintöjen kriisi. Tämä on erittäin tärkeä ero. Harhaanjohtavat merkinnät ja valheet ovat ongelma, eikä hevosen liha. On tärkeää, että kansalaiset tietävät, mitä tuote sisältää, jotta he voivat vapaasti valita. Tässä lausunnossa me ehdotamme asioita, joilla kuluttajia voitaisiin rauhoittaa ensinnäkin. Määritelmien pitäisi olla selkeämpiä. Petos yleisessä elintarvikelainsäädännössä ja tärkeä, riittävien tarkastusten direktiivi tällä hetkellä. Tarkastuksia vaaditaan vain, kun kyseessä on kansanterveyttä uhkaava tekijä mielestäni. On selvää, että tätä pitäisi ulottaa laajemmalle kattamaan myöskin petolliset menettelyt. Sitten meillä on myöskin mainostamis ulottuvuus. Me käsittelimme pakkausmerkintälainsäädännössä tätä jo hyvin paljon. Olen tyytyväinen siitä, että pakollinen merkintä vaaditaan kaikilta lihatuotteilta. Tarkastelemme sitä, kuinka on mahdollista toteuttaa tämä niin, ettemme aiheuta lisää hallinnollista taakkaa tai kuluja yrittäjille tai tuottajille. Tätä tulemme tarkastelemaan myöhemmin tänä vuonna. Me voisimme luoda enemmän jäljitettävyyttä elintarvikeketjuihin, jotka ovat hyvin monimutkaisia ja ulottuvat halki monien Euroopan main. main. Tähän liittyy myöskin vapaaehtoinen lihatuotteiden merkintä. Rohkaisisimme elintarvikealan toimijoita merkitsemään lihan alkuperän vapaaehtoisesti kyseessä on myös se, otammeko me huomioon lihan, joka on tietyn tuotteen yksi ainososa lasagne. Tuotteiden kohdalla tästä on ollut paljon väittelyä. Minä en usko, että tämä olisi mahdollista toteuttaa, eikä kuluttajille loisi lisäarvoa se, että me kaikkien ainesosien kohdalla merkitsisimme tarkan alkuperän. Tämä monimutkaistaisi asioita tuottajille. Odotan tässä jälleen kerran keskustelua kollegoiden kanssa ja heidän näkökulmiaan. Sitten toinen erittäin tärkeä asia, herra puheenjohtaja, ovat sanktiot. Meillä on aivan hampaattomia sanktioita tällä hetkellä koskaan tilanteinen pitäisi olla sellainen, että mahdollinen hyöty olisi suurempi. Mahdollinen hyöty, joka saadaan kuluttajia pettämällä kuin sanktio sanktioiden pitäisi todellakin olla lannistavia. Sanktioiden pitäisi tehdä vääränlaiset harhaanjohtajat merkinnät kannattamattomaksi ja kuluttajille valehteleminen kannattamattomaksi. Tämä on jotakin, mitä voitaisiin tarkastella kansallisella tasolla olemassa olevan lainsäädännön parempi toimeenpano ja elintarvikeviranomaisten parempi informointi ympäri Euroopan on tärkeää. On myöskin tärkeää, että meillä on riskeisiä toimia. Olen tarkastellut jäsenmaita ja hyvin harvoissa tapauksissa elintarvikeketjun petokset johtavat oikeudellisiin toimiin. Meidän tulisi tehdä yhteistyötä poliisi ja oikeuslaitosviranomaisten kanssa, jotta voisimme saada heidät asettamaan elintarvikepetokset tärkeämmälle sijalle. Tämä vaatii ehkäpä koulutus- ja tietoisuuden parantamista. Meidän tulee varmistaa se, että nämä asiat on todellakin tosissaan. Hyvä puheenjohtaja, tässä odotan mielenkiinnolla kollegoiden ja varjoesittelijöiden huomioita. Ja tarkistusten jättämisen takaraja on huomenna, haluaisin muistuttaa siitä. Ja haluaisin myöskin ottaa mukaan tämän yksityismerkintä, asian private label, asian mukaan. Osa tästä hevosen lihaskandaalista liittyy supermarketteihin ja meidän tulee tarkastella sitä, uhkaako tämä kuluttajien oikeuksia ja mahdollisuuksia valita. Siis kyseessä ovat kauppojen omat merkinnät. Kiitoksia. <clears throat> Kiitoksia teille. Tarkistusten jättö aika on 27. syyskuuta puoleen päivän mennessä. Ja varmaan esittelijä kiinnostaa kollegoiden mielipiteet, joten saman tien puheenvuoro Barbara Weilerille sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Olkaa hyvä. Ja, Herr Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ehkä on jotain hyvääkin siinä, että tarkistusten määräaika on jo huomenna. Normaalistihan se on aivan liian tiukka aikataulu, sillä useimmat meistä lentävät kotiin jo tunnin päästä. Öm, mutta Envihän on tässä vastaavana. Ja Envi on jo vuosia käsitellyt oikeita merkintäjärjestelmiä joten tämä ei tavallaan ole meidän ydintehtävämme. Envi on tässä pääasiassa. Tässä asiassa on todellakin kyse kansalaisten terveydestä. Ja tässä ei vetoomukset riitä, vaan tarvitsemme sääntöjä. On kyse myös pienten maataloustuottajien Ähm, suojelusta, on kyse myös työ- ja ympäristövaatimuksista ja ennen kaikkea siitä, että kansalaisten epäluottamus saataisiin korjattua. Kansalaiset ovat todellakin herkkiä näiden asioiden suhteen, kun skandaaleja syntyy. Siksi tuen valmistelijaa hänen peruslinjassaan, joka edistää avoimuutta. Avoimuus on ensimmäinen tärkeä asia, ei pelkästään kuluttajille, vaan, ö, vaan myös tämä et, nykyinen hämmentävyys ja epäselvyys ö, hyödyttää petollisia toimijoita ja avoimet säännöt pelottaisivat nämä tällaisia toimijoita, olisi toimisivat pelotteena mutta avoimuus sinänsä ei riitä, kun on kyse tahallisista petoksista ja harhaan johtamisesta, niin avoimuus yksinään ei riittävä, eikä it, ole riittävää, eikä itsesääntelykään riitä näitä, näitä ähm, mustia lampaita on melko paljonkin tässä joukossa. Ja tehokkaat valvon, valvontatavat ovat puutteellisia, niitä ei ole vielä tarpeeksi tällä hetkellä. Ja lisäksi meidän pitää nämä rajat ylittävät te petokset vetää huomion kohteeksi vielä enemmän kuin mitä te olette lausunnossanne maininneet. Irlannista Sloveniaan tai Slovakiaan esimerkiksi viedään tietoja tuotteita ja niihin laitetaan sitten eri merkinnät ja ne viedään lopulta takaisin Irlantiin. Vapaat rajat EUn sisäisesti antavat mahdollisuuksia tällaisille petoksille. Aion esittää muutamia tarkistuksia myös elintarvikkeilla spekuloinnista, keinottelusta. Mehän uudessa rahoitusmarkkinalainsäädännössä puhuimme siitä, että alinta elintarvikkeella keinottelun pitäisi olla myös yksi näkökohta. Tämä parantaisi meidän imagoamme myös kolmasissa maissa, kehittyvissä maissa. Maatalous, maatalousalueita käytetään ennen kaikkea sijoituksena nykyään. Niin on vaikea tietää, kuka mikä sijoituksen takana seisoo. Avoimuus on todellakin tässä etusijalla, se on hieno asia lausunnossa. Kiitos. Grazie adesso per l'Alde. Kiitoksia sitten Alden edustaja Shatsi Markakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä meillä on ollut pari suurempaa liha- ja elintarvikeskandaalia, jotka ovat hämmentäneet kuluttajia PSC, e, lintuinfluenssa, mm, myöskin tämä erilaiset lihaskandaalit, myöskin tämä hevosen lihaskandaali, tämä on johtanut siihen, että kuluttajat ovat tästä tietenkin tulleet epävarmoiksi. Tämän takia olemme erittäin tyytyväisiä, että lausun esittelijä on tehnyt tämän erotuksen. Tässä puhutaan selkeästä merkinnöistä, elintarvikkeille, mutta mitä minä olisin ehkä työstänyt hieman enemmän tässä on myöskin tiukat seuraamukset. Tätä pidetään ennenkin pikkurikoksena. Tätä ei ole tarpeeksi kovilla seuraamuksilla katettu. Ja tämä koskee kaikkia elintarvikeketjun kohtia. Ja tässä olen myöskin kollega Weilerin kanssa samaa mieltä tästä asiasta, puhutaan myöskin ympäristövaliokunnassa mutta meidän pitäisi katsoa, että tämän seuraamuksen pitäisi olla pelottava. Ja ilmoittamattomia tarkistuksia voitaisiin tehdä, ja tämä voisi myöskin parantaa tilannetta. Meillä on unionissa hyvää kokemusta vapaaehtoisesta merkinnästä. No luottamus on hyvä, mutta tiukat kontrollit ovat parempi. Ja sitten vielä yksi asia, jota haluaisin katsoa vielä tarkemmin, mutta tuontisäännöt. Puhumme tällä hetkellä USA kanssa suuresta vapaakauppasomuksesta, se ainakin hyvä, mutta unohdamme sen, että elintarviketarkastukset muualla maailmassa ovat erilaisia. Muistan tämän maitojauheskandaalin tai katastrofin oikeastaan Kiinassa 2008. Siellä maitojauhetta melamiinilla sekoitettiin. Ja sitten mansikatkin vielä. Totta, Eli tässä pitää katsoa myöskin tuontivalvontaa. Me haluamme vapaa kauppaa, mutta me haluamme myöskin, että meidän tiukoista säännöistä pidetään kiinni. Tämän takia alkuperämaamerkinnillä on tärkeä roolinsa. Mutta tuonnissa meidän pitää katsoa myöskin sitä, mitä meidän kahden keskisomuksessa, kauppasomuksessa on sovittu, että sitä myöskin pidetään kiinni. No tässä on tällainen kontrollifriikki liberaali, jolla on sellainen käsitys, että olemme tämän velkaa kuluttajillemme sisämarkkinoille, jotta sisämarkkinoihin jatkossakin luetaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei. Ei, edustaja Ryyle. Ette tänään oikein näe minua täällä, mutta... Tai ette huomaa minua. Ehkä ehkä puheenjohtaja luulee, että mä olisin samaa porukkaa sosiaalisten kanssa, mutta eihän se niin ole. <laughs> ja. Se ei ole jo ymmärtänyt vähän aikaa sitten, että näin ei ole. En nimittäin ole Rova Weilerin mukaan sitä mieltä, tai lailla sitä mieltä, että avoimuus olisi tässä tarpeeksi isolla isossa asemassa neljä, viisi ja kuusi tarkistuksia voimme, tai kohtia voimme tukea, mutta yhtä, yhtä, ykköstä, kakkosta ja kolmosta emme voi tukea. Tämä vapaaehtoisten merkintöjen aika on ohi, se ei, tämä järjestelmä ei ole toiminut. Va- avoimuutta ei saada aikaiseksi vapaaehtoisilla merkinnöillä. Mehän tiedämme nämä kiinalaiset ö, mansikat, mehän tiedämme mitä tapahtuu, jos lapset niitä syövät tämä, tämä, nämä jalostetut elintarvikkeet, niissä taas merkinnät eivät ole, eivät ole vastaavia. Ja lihojen, lihan suhteen tarvitsemme merkinnät. Ei pidä olla kannattavaa, että, että ainesosat, lihas, liha-ainesosat ostetaan kuudesta eri maasta ja niistä sitten tehdään pizza. Eli ja tämän, tässähän tapauksessa voidaan esimerkiksi ostaa jo ähm, pilantunutta lihaa. Avoimuudesta, avoimuudesta pitää tehdä velvoittavaa. Ja ähm, olemme valitettavasti tämän, tämän määräajan liian myöhään. Ja meidän pitää sen takia, koska emme tarkistuksia voi esittää, äh, meidän pitää valitettavasti hylätä, äh, äänestää teidän lausuntoa vastaan kokonaan. Kiitos. Carmen. Kiitoksia. Sitten edustaja Carmen Carao komissiosta. Haluatteko vielä kommentoida? Scusa. Eh, mi perdon. Ah, pyydän anteeksi. C'è il collega Bilan. Edustaja Piilan vielä. Joka varmaan ei suutu, jos pidän häntä sosiaalidemokraattina. Olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Zdecydowanie nie jestem w grupie socjalistycznej. E, en minä kuulu kuitenkaan sosiaalidemokraattisen ryhmään. E, luonnollisesti kaikki muistamme hevosenlihaskandaalin ja kuinka se kosketti elintarvikkeita Euroopassa. Mielestäni tämä osoittaa, kuinka suuri ongelma meillä on. Edustaja Koratsa Biltin teksti on erittäin hyvä, erityisesti toimeenpanoa koskevat ähm, osat liittyen Euroopan laajuista toimeenpano, liittyen eurooppalaisen toimeenpanoon äh, lihatuotteiden kohdalla ja siihen, kuinka voisimme paremmin tätä toimeenpanoa toteuttaa ja jäljitettyyttä parantaa. terveysasiasta vastaavat viranomaiset eh, voisivat luoda yhteistyötä, joka voisi auttaa puutteiden kattamisessa paremmin. Informaatiovaihtojärjestelmät ja valvonta, erityisesti olemassa oleva valvonta, tulisi paremmin organisoida. Kuluttajan näkökulmasta meidän tulisi kysyä seuraavaa. Kun luemme tuotteen sisällön, tuotesisältölistan, ymmärrämmekö me todellakin sen ja kuinka kaikki ainesosat vaikuttavat terveyteen. Kyseessä ei mielestäni ole niinkään petos elintarvikeketjussa kuin se, että kuluttajien tietoisuutta tulee parantaa, se tulee parantamaan laatua. Grazie lei. Kiitokset teille. Sitten edustaja Karaho, eh, Grazie signor Presidente, parlerò, eh, parlerò in inglese. Kiitoksia puheenjohtaja, puhun englantia. Mutta voisin, niin, niin tulen puhumaan ennen petosasioista, kun mä tämän lopuksi. On totta, että vuonna kaksi elintarvikelainsäädäntöä, niissä ei ole selkeää petoksen merkin, määritelmää tai petollisen toiminnan määritelmää. Me tietenkään voi nopeasti vastata näihin täysin tapahtumiin erityisesti, koska yksi tärkeä pilari maatalous, elintarvike, ansainnassa puhutaan tehokkaasta valvonnasta, niin katsotaan elintarvikeketjun sisäistä valvontaa riippumatta, sitä onko kolmessa riski vai ei. Tämä että kaikki toimijat elintarvikeketjun puitteissa joutuvat säännöllisten tarkastuksen kohteeksi, että he noudattavat kaikkia mm, tuotannon, markkinoinnin ja jakelun säädöksiä elintarvikelainsäädännön puitteissa. Eli pitää myös toimia sitten sen suhteen, että tunnistetaan tällaisia taloudellisesti perusteltuja rikkomuksia lainsäädännössä. Ja tämä juuri tämä skandaali, se niin salli sen, että meidän piti nopeasti sitten tunnistaa tämän ongelman laajuus. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meni, monet täällä tukevat tällaisia harmonisointia määritelmisten suhteen, ja, mutta monia asioita tehdään ilman harmonoituja määritelmiä. Monilla jäsenvaltioilla on jo petoksen määritelmä omassa lainsäädännössä, ja tästä on myöskin omat seuraamukset. Eli mitä nyt sitten komissio tekee? virallisen valvonnan suhteen tehtiin toukokuussa ehdotuskomission taholta, jolla pyritään vahvistamaan välineistöä, jolla pannaan täytäntöön toimia ja jäsenvaltioiden määräyksiä, jotta ottaa huomioon kaikki energiaketjussa tapahtuvat rikkomustapaukset. Erityisesti on uusi vaatimus, joka vaatii jäsenvaltioista, että tekevät kansalliset tarkastussuunnitelmansa koko elintarvikeketjua koskien, jossa katsotaan myöskin pakollisia, ilmoitumattomia, virallisia tarkastuksia, joilla pyritään tunnistamaan tahallisia elintarvikeketjuun koostuvia rikkomuksia. Nyt jäsenvaltioilla on hyvin laajoja, monivuotisia tarkastussuunnitelmia, jotka ovat riskiin perustuvia, joilla pyritään takamaan se, että koko elintarvikeketjua valvotaan, ja tässä valvonta suunnitelmassa pitäisi myöskin olla mukana petoksen vastaajat toiminnan tästä lähtien. Toinen tärkeä muutos, johon ehdotus pyrkii nyt puuttumaan, on seuraamukset, joka mainittiin täällä useamman kerran. Täällä on erityismääräys seuraamusartiklassa, joka on standardi, joka löytyy kaikista komission ehdotuksista, asetusehdotuksista, joka vaatii jäsenvaltioita käyttämään rahaseuraamuksia – siis sakkoseuraamuksia petoksesta, että meillä on sakkoseuraamus, joka vähintään korvaa sitten sen taloisen hyödyn, jonka rikkoja on saanut. Eli valtio luo tällaisen sakkorangaistuksen, pitää ottaa myöskin huomioon että mikä oli tämä taloudellinen eto, jonka rikkoja sai. Meistä tämä on aika vahva väline petoksen estämiseksi elintarvikeketjussa. Ja vielä muita asioita, joita komissio tällä hetkellä tekee lainsäädäntöehdotuksen lisäksi, jonka mainitsin juuri tässä, on se, että lisätään petoksen vastaista toimintaa komissiossa ja jäsenvaltiossa tämän valvontajärjestelmän puitteissa luomalla tämän elintarvikepetosverkosto. Jokaisella jäsenvaltiolla on oma Interreg-yhteyspisteensä ja verkoston luonto, ja se on tavannut jo kerran ja kokoontuu jälleen parin viikon päästä. Tämän verkoston tarkoituksena on luoda lisää toimintakykyä järjestelmät voidaan tunnistaa ja, ja ennakoida sanon nopeasti asioita ja sitten toimia tämän jälkeen. Tämän puitteisto on tämä jälleen se voimassa oleva valvontalainsäädäntö ja hallinnollinen yhteistyö ja tuki jäsenvaltioiden kesken räätylittävissä elintarvikeketjurikkomuksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioilla on velvoite auttaa toisiaan rajat ylittävissä tapauksissa, jos lakia rikotaan. Tällä hetkellä luoma puitteistoa, jossa voi tukea toisiaan tehokkaammin, kun rikkomuksia tulee ja ne ovat sitten tahallisia ja taloudellisia luonteeltaan. Yksi ryhmän prioriteeteista sen lisäksi, että luodaan tällainen rakenteellinen yhteistyömekanismi, on se, että kehittää tutkimustaitoa elintarvikevirastoissa, valtioissa. Ja tämä on todellakin tärkeä osa strategiaamme. Eli otetaan huomioon se tarve, että me lisäämme elintarvikeviranomaisten yhteistyötä poliisin, tullin ja asiantuntijoiden kesken, jotta kaikki asiantuntemus on sitten saatavilla, kun yleinen syyttäjä nostaa syytteensä. Eli yhteistyö, tietoisuuden herättäminen, kaikesta tästä on kyse. Ja nämä ovat niitä prioriteettitoimet ovat tällä hetkellä tähän keskittyneitä. Ja täällä on kyllä paljon toimia menossa, vaikka meillä ei ole suoraan petoksen määritelmää. Päätän puhelin tähän. Ehkä kollegani haluaa vielä lisätä jotain tähän merkintäasiaan. No kaksi asiaa vielä. Tuleva työ ja tulevat tulokset merkinnän pakollisen ja vapaaehtoisen merkinnän suhteen ja niin edelleen. Ensinnäkin olemme täytö panon suhteen tällä hetkellä aikataulussa mm, prosessoimattoman lihan merkinnän suhteen ja sitten myöskin vapaaehtoisen alkuperämerkinnän täyttöönpanon suhteen. Me tulee sitten lihan vapaaehtoiseen vapaa, mm, alkuperämerkintään. Niin Tällä hetkellä me olemme vielä tehneet tästä lopullista vaikutusten arviointia, mutta se on tällä hetkellä tulossa. No me katsomme kenttätyössä pk-yritysten kuluttajien kanssa. Tulemme katsomaan myöskin toteuttamismahdollisuuksia tämän erityisasian luomiseksi, siis tällaisen pakollisen merkinnän luomiseksi. No, jos ei muita asioita ole, niin lopetan tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie lei. Kiitoksia. Sitten edustaja Koratsa Pilt, loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja hyvin tärkeistä huomioista. Tämä on aika, jona poliittisten ryhmien äh, läpi meidän tulee pystyä luomaan lisää luottamusta elintarvikealaan. Kuten komission edustaja sanoi, että paljon asioita tapahtuu ja meidän täytyy päästä eteenpäin. On harmi, että sosiaalidemokraattisesta ryhmästä ei ole edustajia, mutta haluaisin sanoa sosiaalidemokraateille ja vihreille, että voisimme mielestäni olla hiukan rakentavampia ja tarkastella myöskin sitä, mitä positiivista meillä on siis, puhunut luonnollisesti muista kuin teistä, hyvä puheenjohtaja, mitä positiivista meillä on ja mitä ehdotetaan. Tämä lausuntohan ei ole mikään kirja. Meillä on rajallinen määrä tilaa sille, kuinka paljon voimme sanoa ja Tästä samasta analyysistä lähtien, kuten tekin, minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme enemmän läpinäkyvyyttä ja enemmän äm, keinoja siihen, että kuluttajien luottamus elintarvikeketjuun Euroopassa voi parantua. Minä en vastusta alkuperämerkintöjä. Minä olen tässä talossa äh, ajanut poliittisessa ryhmässäni niin lihan alkuperämerkintöjä kaikkiin tuotteisiin. Tämä ei ollut helppoa, mutta jos todellakin halutaan tukea ja luoda pienille tuottajille tasapuoliset toimintaolosuhteet ja pääsy markkinoille, lisäsäätely ei ole ratkaisu. Liiallinen lainsäädäntö ja liiallinen säätely luo hallinnollista taakkaa juuri nimenomaan niille toimijoille, joita te haluaisitte tukea. Meidän pitäisi löytää tässä oikea tasapaino kuluttajien huolien ja lisäarvon tarjoamisen välillä ja sen välillä, että me potki markkinoilla niitä to- markkinoilta ulos niitä toimijoita, jotka me haluaisimme sinne. Ymmärrän, edustaja Hyylä, teidän mielipiteenne. Tiedän, että tämä on hyvin lyhyt aika, mutta on tärkeää edetä nopeasti ja tarjota ratkaisua näissä asioissa. Ne kuumentavat tunteita ympäri Euroopan. Ja myöskin meidän tulee tarjota tietoa yrityksille, jotka odottavat nyt, mitä tulee tapahtumaan. Tämä lausunto toinen päivä syyskuuta julkistettiin, ja jos joku sanoo, että äänestää vastaan siksi, ettei ehdi tarkistusta esittää ennen huomista. Niin, no, minä kyllä uskon, onko kovinkaan uskottavaa, jos sanoo äänestäjilleen, että minä äänestän vastaan, koska minä en ehtinyt tarkistuksia käsitellä. Tämä ei ole, kuten jo sanoin, elintarviketurvallisuuskysymys. Tämä on kuluttaja-asia. Envi-kollegojen kanssa meidän tulee tehdä yhteistyötä, eikä tässä omaa vastuutamme unohtaa. Meidänhän tulee eurooppalaisia kuluttajia suojella. Sitten kollega liberaaliryhmästä olen hyvin paljon samaa mieltä teidän kanssanne. Minä olen sanonut jo tässä lausunnossa ja tekstissä sen, että paremmin valvotut tarkastukset tulisi toteuttaa sellaisella tavalla, ettei kyseessä ole rangaistus sillä välillä. Liian monet tarkistukset pienessä yrityksessä luovat ongelmia. Pienelle perheyritykselle aika on rahaa ja jos kolme päivää menee tarkastuksiin hukkaan, se on ongelma. Meidän tulisi ottaa huomioon todellisuus, jossa pienet yritykset toimivat. Olen hyvin paljon samaa mieltä teidän kanssanne neuvotteluissa. Meidän täytyy olla vahvoja ja säilyttää ne korkeat standardit, joita meillä on kuluttajan suojelun ja elintarviketurvallisuuden alalla. Kuten sanoin, sanktioiden tulisi olla tiukempia, mutta työ on enemmänkin kansallisella tasolla. Meidän täytyy koordinoida ja vaihtaa täällä parhaita käytänteitä, mutta en usko, että sanktioita voidaan säädellä tai toimeenpanna eurooppalaisella tasolla. Hyvin pätevä sihteeri täällä ilmoittaa meille aikataulusta Envin suhteen. Envissä nimittäin on toinenkin mietintö käynnissä ja he haluavat meidän lausuntomme ennen kuin tämän oman mietintönsä eh, julkaisevat. Kiitoksia. Kiitoksia, odotan mielenkiinnolla tarkistuksia ja työtä tämän erittäin tärkeän lausunnon parissa kollegoiden ja komission kanssa. Kiitoksia ja nähdään sitten iltapäivällä. Niin, iltapäivällä meillä on tällainen paneelikeskustelu. Vähän jatketaan tätä keskustelua, mitä täällä käytiin. Eli vähittäiskaupasta on kyse. Tämä liittyy myöskin elintarvikepolitiikkaan ja kuluttajiin.